So, Frau, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde vorschlagen, dass wir... No niin, kollegat, ehdottaisin, että jatkamme kokousta. Jotkut ovat vielä tulossa tänne, mutta kaikki tietävät, että minä yleensä aloitan kokoukset ajoissa. Meillä on tänään valiokunnassa vieraita. Tohtori Edmund Stoive. Hän on tänään vieraamme. Hän johtaa korkean tason ryhmää, joka käsittelee byrokratian vähentämistä. Stoiber oli valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa vieraana. Ja hän teki meihin vaikutuksen myöskin ympäristöasioissa. Usein ympäristö ei ole ongelmallinen aihe, ja missä on sitten konflikteja. Eli tämä on nyt hyvä ajatus että Stoiber on jälleen täällä valiokunnassa vieraanamme. Ja meillä on ollut paljon työtä tämän mietinnön valmistelussa. 2007 perustettiin tämä korkean tason työryhmä. Silloin Barroso perusti tämän työryhmän. Ja mielestäni meidän pitää nyt ponnistella ja ottaa nämä tärkeimmät kohdat esille. Ja ehkä mekin voimme sitten tehdä tästä päätelmiä ja sitten keskustelun aikana, kun keskustelemme kansallisten kollegoiden kanssa. Meidän täytyy puhua nimenomaan EUn ympäristöoikeuden täytäntöönpanosta. Ja tätä kauttahan voitaisiin luoda satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Mutta nyt on kulunut myöskin 20 vuotta EUn sisämarkkinoiden perustamisesta. Ja Stoiberin alustuksessa varmasti kuulemme, että että ympäristöoikeutta on pantu täytäntöön eri tavalla jäsenvaltioissa. Ja myöskin sitä on käsitelty eri tavalla. Ja nyt innolla odottelemme. En nyt puhu tämän pidempään, vaan toivon teidät tänne sydämellisesti tervetulleeksi ympäristövaliokuntaan. Me olemme Euroopan parlamentin suurin valiokunta, lainsäädäntövaliokunta Täällä on 70 täysiasenta. Ja noin 80 prosenttia kaikesta ympäristölainsäädännöstä, joka koskee kaikkia eurooppalaisia, niin niitä käsitellään tässä valiokunnassa. Moni asia on nyt muuttunut, joten sydämellisesti tervetuloa, tohtori Stoiber, ja annankin teille heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Anja, ich freue mich äh, über... Kiitos. Olen erittäin iloinen tästä kutsusta, koska hyvin usein tällaista korkean tason ryhmän johtoja ei kutsuta parlamenttiin. Minut on kutsuttu hyvin usein olen ollut myös alueiden komiteassa ja myös neuvostossa. Vuodesta 2008-2009 olemme tehneet tätä työtä. Meidän työmme oli ensin rajoitettu kahteen vuoteen jäsenet tulevat jäsenmaista, he eivät saa työstään palkkaa, eli kaikki tapahtuu vapaaehtoispohjalta, joten tietysti mahdollisuudet ovat hieman rajoitetummat. Olen ollut oikeusvaliokunnassa, oikeusvaliokunnassa, sisämarkkinavaliokunnassa. Tietysti ryhmissä on käyty myös näitä tärkeitä keskusteluja. Parlamentin täytyisi myös nähdä, mitä ongelmia syntyy, kun on liikaa byrokratiaa päivittäisessä elämässä, ja tämä on jatkuva tehtävä myös Euroopassa. Aluksi haluaisin sanoa, että mitä byrokratiaongelmaan tulee, niin tässä on myös taloudellisia kysymyksiä taustalla. Ja myös poliittisia kysymyksiä. Se on ehkä vielä tärkeämpää. Haluaisin tässä nyt esittää kaksi lukua. Aikaisempi teollisuuskomissaari Verhoigen puhui 600 miljardista eurosta. Hän oli laskenut, että byrokratia maksaisi tämän verran 27 Euroopan union jäsenvaltiossa, eli noin 600 miljardia. Haluan nyt mainita tässä siis muutaman luvun. Komissio sitä vastoin sanoo, että kustannukset, jotka liittyvät eurooppalaiseen lainsäädäntöön, niin ne ovat noin 124 miljardia euroa tästä luvusta komissio lähtee liikkeelle. Luku on ehkä hieman suurempi. Mitä byrokratian 27 jäsenmaassa tulee, niin mm, EU-tasolta tulee noin 50 prosenttia ja sitten kansallisella tasolla tulee sitten loput. Tämä on suunnilleen se suuruusluokka, missä liikutaan. Ja totta kai tämä taloudellinen puoli tulee yhä tärkeämmäksi, jos luen tänä päivänä lehtiä niin, ja katson kansainvälistä valuuttarahastoa, niin siellä puhutaan siitä, että Euroopassa on liikaa byrokratiaa, ei kasvua ja niin edelleen ja pidetään myös dramaattisia puheita siitä, kuinka talous sortuu Euroopassa ja Englannissa ja on liikaa byrokratiaa. Ja se, mitä Saksan liittokansleri sanoi eilen, niin siellä suuntaus on hieman samantyyppinen. Eli valitetaan hyvin paljon, mutta ihmisellä on sellainen tunne, että kyllä poliitikkonkin valittelevat byrokratiasta, mutta asian eteen ei tehdä oikeastaan kovinkaan paljon. No ehkä jotain tapahtuu, mutta kansalaiset eivät tätä pysty havaitsemaan. He eivät ajattele, että ongelman ratkaisemiseksi tehtäisiin intensiivisesti työtä. Byrokratia on myös siksi tärkeä kysymys, koska monet pienet yritykset, jotka ovat erittäin tärkeitä Euroopan taloudelle, niin nämä pienet yritykset sortuvat tämän taakan alle. Meillä on, oli kutsuttu paljon PK-yrityksiä viimeksi Lissabonissa. Azoreilta, Hollannista, Saksasta oli paikalla PK-yrityksiä. Ja voisin ottaa yhden esimerkin. Tämä kokous pidettiin 3.5. Pieni yrittäjä Aachenista, joka valmistaa korkealaatuisia kaiuttimia kivestä ja marmorista muun muassa, niin hän oli todellakin epätoivoinen, koska hänen täytyy tehdä kaiken maailman rekisteröintejä ja muita. Ja Tämä lainsäädäntö, lisäksi hänen täytyy pitää kiinni batterilainsäädännöstä, pakkausasetuksessa, REACHista, CE-merkinnöistä eh, ja niin edelleen. Ja hänen täytyy rekisteröidä tuotteensa myös vanhojen sähkölaitteiden rekisteriin. Ja kuukausittain ja vuosittain hänen täytyy myös ilmoittaa myydyt tuotteet ja jos hän ei ole myönnyt mitään, niin tästäkin täytyy tehdä ilmoitus ja niin edelleen. En haluan ottaa tämän vain esimerkiksi. Ja hän oli täysin epätoivoinen. Hän halusi luovuttaa. Hän sanoi, että ei ole mitään järkeä. En minä tienaa niin paljon, että minä voisin täyttää kaikkia näitä vaatimuksia. Kaksi, kolme työntekijää. Ja sitten vasta kun hän palkkasi asiantuntijan, joka tietysti sitten vaatii satoja euroja työstään, pystyy hän täyttämään kaikki nämä uudet vaatimukset. Totta kai tämä sitten taas on lisä taakka rahoitusnäkökulmasta hänen yritykselleen, mutta kuitenkin nyt hän pystyy täyttämään kaikki vaatimukset. Mutta tämä näyttää toteen sen, että mitä ongelmia PK-yrityksille syntyy tässä yhteydessä. Ehkä sitten vielä poliittisesta näkökulmasta muutama sana. Jos nyt jätetään eurokriisi syrjään tässä yhteydessä, niin sääntelypaine on yksi suurimmista syistä sille, että Euroopan unionin suhtaudutaan kielteisesti 27 jäsenvaltiossa. Ehkä tutkitte joskus eurobarometritutkimuksia. Keväällä tänä vuonna tehtiin eurobarometritutkimus. Siellä esitettiin kysymys, mitä tulee mieleen Euroopasta. Saksassa 43 prosenttia ovat sitä mieltä, että Eurooppa on kaukana kansalaisista ja se on byrokraattinen. Sama luku Itävallassa, Benelux-maissa, Isossa Britanniassa ja Pohjoismaissa. Eli tässä puhutaan 35-40 prosentista, kun puhutaan, niin puhutaan yhdestä viidesosasta Euroopan kansalaisista, että yksi on näitä, että byrokratia on valtava Euroopan unionissa ja tämä tietysti liittyy myös siihen, että vaikka Eurooppa käy yhä tärkeämmäksi, niin kun puhutaan lainsäädännöstä, niin poliittista keskustelua käydään oikeastaan vasta silloin, kun periaatepäätökset Euroopan tasolla on tehty jo. Eli silloin aloitetaan sitten keskustelu, mitä nyt ylipäätään tehdään, mitä siellä tapahtuu. Sitten käsitellään näitä byrokratiakysymyksiä, kysymyksiä, mutta silloin päätös on jo tapahtunut ja sitten voi tehdä enää vain pieniä korjauksia. Ja sitten on aina sääntöjä, joita ei hyväksytä yrityksissä. Esimerkiksi nämä uudet energiansäästölamput tai komission suunnitelmat vähentää veden kulutusta uusilla vesihanoilla ja suihkupäillä. Hyvät naisten herrat, minä olen tässä nyt ottanut esimerkiksi Saksan liittotasavallan suurimman jäsenvaltion ja olen yrittänyt laskea, kuinka paljon lainsäädäntöpäätöksiä on tehty siis vuodesta 1999 vuoteen 2005, eli kuinka paljon uusia sääntöjä on muotoiltu. Tämä siis ei ainoastaan lakeja, vaan myös asetuksia. Ja puhutaan luvusta, joka on yli 21 000. Ja sitten kuinka paljon aloitteita tulee Brysselistä ja kuinka paljon kansallisista parlamenteista? 85 prosenttia, eli 18 000 tulee Brysselistä ja ainoastaan 3 000 kansalliselta tasolta. Eli ehkä liian vähän tiedotetaan näistä Euroopan tason päätöksistä ja ehkä myös liikaa kansallisella tasolla. Tämä on myös ongelma. Se, että lainsäädäntö kasvaa juuri myös mitä ympäristöön elintarvikkeisiin tulee, niin tämä liittyy siihen, että täytyy harmonisoida 27 jäsenvaltion lainsäädäntöä. Totta kai tätä myös halutaan ja vaaditaan, mutta tätä kautta syntyy sopeuttamispaineita. Totta kai tämä on tärkeää myös sisämarkkinoille, mutta tämä johtaa myös siihen, että kansalaiset oikeastaan liian myöhään kuulevat, että mitä Brysselissä on tehty. Kansalaiset kuulevat siitä, kun alue, maa tai itse jäsenvaltio sitten saattaa tämän kansalliseen lainsäädäntöön. Tarvitsemme yhtenäisiä eurooppalaisia standardeja, koska se on tärkeää Euroopan kilpailukyvylle maailmanmarkkinoilla. Mutta miten vaikeaa se yksittäisissä tapauksissa on, voi havaita esimerkiksi REACHin yhteydessä, kemikaaliasetuksen yhteydessä. Toisaalta REACH asettaa kansainvälisiä turvallisuusstandardeja, miten kemikaaleihin tulee, koska eurooppalaiset standardit ovat nykyaikaisempia kuin amerikkalaiset. Kemikaalivirastohan sijaitsee Helsingissä, niin jopa Kiinalla on siellä edustaja tarkkailemassa tilanteetta. Mutta kolikolla on aina kaksi puolta ja se toinen puoli on enemmän byrokratiaa ja ennen kaikkea pienille yrityksille. Kansalaisten ja yritysten käyttäytyminen on kuitenkin hyvin ristiriitaista. Toisaalta kaikki valittavat liiasta byrokratiasta, mutta toisaalta vaaditaan uusia sääntöjä elämän helpottamiseksi. Kuluttajan suoja, ympäristölainsäädäntö. No, tietysti tässä ei kiinnitetä huomiota kansalaiseen, vaan tai oikeastaan kansalaiset yrittävät itse suojella itseään tässä yhteydessä halutaan, että päätöksiä tehdään heidän puolestaan. Tämä on jatkuva ongelma. Tuhannet parlamentaarikot, tuhannet viranomaiset 27 jäsenvaltiossa ja Euroopassa käsittelevät näitä kysymyksiä ja pyrkivät tekemään ihmisten elämästä turvallisempaa. Ongelmia pyritään ratkaisemaan tavoitteet, joihin me pyrimme, ovat hyviä. Ennen kaikkea katastrofien ja kriisien jälkeen pyritään siihen, että asioista saataisiin turvallisempia. Minulle on käynyt viimeisen viiden vuoden aikana parlamentin ulkopuolisissa keskusteluissa selväksi, että byrokratiakysymys on ikään kuin tällainen ristiriita tilanne vapauden ja turvallisuuden välillä. Byrokratia valitellaan, mutta turvallisuuskysymykset ovat myös tärkeitä. Eli toisaalta vaaditaan vapautta ja toisaalta turvallisuutta, ja näiden kahden kysymyksen välillä täytyy siis saada aikaan tasapaino. Ehkä ei pitäisi käsitellä niin paljon kysymyksiä, kuten kuinka paljon suolaa bretselin päällä pitäisi olla, vaan käsitellä tärkeämpiä kysymyksiä. Olen todennut, että juuri parlamentissa ja neuvostossa, no komissio tässä yhteydessä nyt ulkopuolelle, mutta kun puhutaan uusista direktiiveistä, uudesta lainsäädännöstä, niin se on aina poliittinen kompromissi. Yhdet puoltavat sitä, toiset tätä, kolmannet taas jotain muuta. Ja loppujen lopuksi prosessi kestää hyvin kauan. Päätöksiä tehdään keskellä yötä neuvostossa. No sitten saadaan aikaiseksi poliittinen kompromissi ja sitten ollaan tyytyväisiä. No, tämä on demokratiaa kun pyritään kompromissiin, niin tässä on eriviä asiantuntija ja mielipiteitä. Mutta se, minkälaisia seurauksia tällaisella kompromissilla on, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia, minkälaisia byrokraattisia vaikutuksia, niin tähän asti sillä ei ole ollut mitään merkitystä. Byrokratiasta on valiteltu, mutta konkreettisessa tapauksessa, kun on tehty päätöksiä, niin tärkeimpänä on ollut suojella ihmisiä. Ja sitten pohdittu siitä, miten ihmisiä suojellaan hiukkaspölyltä. Ja keskustelussa ei niinkään paljon keskustella byrokratiasta ja taloudellista seurauksista. Ainakaan tähän asti. Se ei ole ollut merkittävässä asemassa ja tämä on todellakin ongelma. Ja todellakin haluaisin, että te edustajina kiinnittäisitte huomiota tähän kysymykseen. Tässä todellakin porataan paksuja lautoja. Tämähän piti olla ainoastaan seurantaryhmä, joka tarkkailee komission toimintaohjelmaan, eli pitäisi vähentää byrokratiataakkaa 25 prosentilla vuodesta 2008 vuoteen 2012. Eli tämä korkean tason työryhmä perustettiin. Minä johdan tätä työryhmää. Me olemme tehneet noin 300 ehdotusta näinä vuosina ja ehdotuksen säästövolyymi olisi 41 miljardia euroa. Komissio pidensi sitten tosiaan meidän kauttamme tämän vuoden loppuun. Minä keskustelin komission puheenjohtajan kanssa eilen puolitoista tuntia, niin on pyydetty, että meidän toimivaltamme jatkettaisiin vuoden 2014 loppuun asti. Tästä toimintaohjelmastahan tulee myös raportti komissiolta lähiaikoina Komissio tulee esittämään, mitä me olemme päättäneet. Eli tulisi pyrkiä säästöihin, jotka ovat noin 30 miljardia. 10 miljardista vielä neuvotellaan niin, että komissio loppujen lopuksi tulee sanomaan, että Kaksikymmentäviisi prosenttia byrokratiakustannuksista tulisi leikata, mutta me olemme päässeet yli tämän tavoitteen. Me puhumme 33 prosentista. Me olemme tehneet erittäin paljon työtä tämän saavuttamiseksi. Ja sitten vielä lopuksi. Olen pitkään sisäministeri, pääministeri muun muassa. Ja olen aina tiennyt, että Eurooppa on poliittisesti eh, sellainen taso, joka ei oikeastaan puolustaudu, kun sitä kohtaan hyökätään. Syttävällä sormella osoitetaan pääkaupunkeja, mutta sitten taas vastaus on, että no se on noiden tyhmien byrokratian syytä Brysselissä. Eli kääntykääpä heidän puolensa eikä meidän puoleen. Vuonna 2011 me teimme tutkimuksen siitä, miten Euroopan unionin direktiivit saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön. Ja loppujen lopuksi tulimme siihen tuloksiin, että yksi kolmas osa byrokratiasta, joka on lähtöisin Euroopasta, ja sitten kaksi kolmasosaa johtuu siitä, että niitä ei saateta tehokkaasti kansalliseen lainsäädäntöön. No sitten on toki myös ylisääntelyä. Me olemme yrittäneet tehdä vertailua eri maiden välillä. Me olemme tarkastelleet eh, muun muassa yleisiä hankintoja. Tämähän on tärkeä aihe, 27 päivää Liettuassa muun muassa ja vielä paljon enemmän Maltalla 241 päivää. Ja tähän menee 22 työpäivää Luxemburgissa ja 93 Bulgariassa. No, kyllä tämän asian tehokkaamminkin voisi hoitaa. Minä kirjoitin hallitusten päämiehille ja kysyin, että missä olette toimineet tehokkaasti tässä yhteydessä. Sain paljon esimerkkejä parhaista käytännöistä. No, mutta jos on parhaita käytäntöjä, niin totta kai on sitten myös huonoja. Ja tähän me olemme sitten puuttuneet. Ja te tunnette tämän esitteen, mitä Eurooppa voisi tehdä paremmin me tarkastelemme 74 eri tapausta. No, tämä olisi nyt oikeastaan aihe Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille. Eli pitäisi selvittää, miksi saksalaiset ovat huonompia kuin ranskalaiset, miksi tämä tapahtuu nopeammin Englannissa kuin Tanskassa. Eli todellakin eroavaisuuksia on, mitä tulee lainsäädännön saattamiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Tässä voitaisiin todellakin säästää huomattavasti, mitä kustannuksiin tulee, jos tässä pidettäisiin kiinni parhaista käytännöistä. Mainitsen tässä hyvän esimerkiksi. Esimerkiksi Virossa lainsäädäntö kieltää sen, että joitakin tietoja täytyisi ilmoittaa uudestaan. Jos nämä tiedot on kerran ilmoitettu johonkin virastoon, niin toisten virastojen täytyy kääntyä tämän eh, viraston puoleen. No Saksassa tai Ranskassa eh, yksi virasto pyytää näitä tietoja, kartellivirasto ja sitten terveysvirasto, mutta Virossa, jos nämä on, tiedot on kerran valtiolle annettu, niin sitten se on valtion tehtävä eh, löytää nämä tiedot, jos niitä jossain toisessa paikassa tarvitaan. Portugalissa, mitä julkisiin tarjouskilpailuihin tulee, niin siellä yli 75 prosenttia tapahtuu digitaalisesti, vaikka muissa maissa puhutaan keskimäärin vain 5 prosentista. Ja mitä Saksaan tulee ja PK-yrityksiin, niin usein juuri näillä on suuria vaikeuksia täyttää vaatimuksia. Pitäisi saada tietää, että no, Euroopassa valmistellaan tällaista. Punainen valo vilkkuu, tämä koskee sinua, keltainen, no ehkä tähän pitää jotain huomiota kiinnittää ja sitten vihreä ei ongelmia. Eli täytyisi pystyä valmistautumaan siihen, mitä Brysselistä tulee. Toinen huomio sitten, johon myös eilen keskityimme, olin sitä mieltä, että komissiossa on taho, joka joka tietää, miten näitä asetuksia saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön. Ja olin jopa niin lapsellinen, että kysyin Saksan talousministeriltä, että mitä tapahtuisi, jos Stuttgart 21 tämä juna-asema rakennettaisiin Edinburghissa, Tukholmassa, Roomassa. No, Saksan ministeri sanoi, että no ei mitään ongelmaa, Edmund, kyllä sinä muutaman viikon kuluttua sitten nämä vertailuluvut saat. Kahdeksan viikon kuluttua hän sanoi, että no me emme vieläkään tiedä mitään. Ja minä olin sitä mieltä, että no kyllähän komissiolla täytyy olla nämä tiedot, ainakin jotain suuntaantavia vertailuja. No, eipä komissiollakaan mitään ollut. No, tämä on ongelma. Tähän puututtiin edellisessä tässä huippukokouksessa 28.–29. kesäkuuta. Eurosta huolimatta huippukokouksen osanottajille oli aikaa käsitellä byrokratiakysymyksiä. Ja he havaitsivat, että jäsenvaltioiden täytyisi keskustella paljon enemmän keskenään. Eli jos Ranska on saattanut asetuksen ja kansalliseen tai direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön ja Itävalta ei vielä, niin olisi järkevää, että sitten Itävallan Itävallan edustaja ottaisi yhteyttä Pariisiin ja kysyisi, no, mitä te teitte, miten tämä prosessi hoidettiin, ehkä voisin oppia jotain. Eli tällaista vuorovaikutusta eri hallintojen välillä, eri jäsenvaltioiden välillä. Mutta tätä ei tapahdu juuri koskaan. Ja tämä olisi todellakin tärkeä vaatimus. Ympäristökysymyksessä on Impel-verkosto. Siellä on olemassa tällainen hyvä toimiva väline, mutta tällainen dokumentointipiste tulisi olla myös komissiossa. Ehkä olisi hyvä, että parlamenttikin, käsitellä, parlamenttikin pitäisi käsitellä tätä asiaa. Mitä komission tulee, tämä sanon kunnioituksella, Minähän olen seurannut komission työtä, komission hallintotyötä yli 30 vuotta. Olin nuori, kun tapaisin Jacques Delorsin. Käsittelemme toissijaisuusperiaatetta. No, se on ikivanha aihe. Mutta komissiossa on tapahtunut asennemuutos. kun tehdään direktiiviluonnos, niin nykyään ajatellaan paljon enemmän seurauksia. Vaikutusten arviointi, työryhmä on olemassa ja huomaan, että pääosastoilla pohditaan sitä, että mitä vaikutuksia tällä tulee olemaan. Ja komissiossa pohditaan myös sitä, että nyt meillä on kompromissi, sitten se menee parlamenttiin, ja kun se menee parlamenttiin, me emme tiedä, mikä lopputulos tulee olemaan. Siitä saattaa tulla vielä paljon monimutkaisempi, koska sitten taas muodostetaan uusi kompromissi, ja parlamentti ei ole tähän päivään mennessä kovin paljon pohtinut byrokratian aiheuttamia seurauksia. Mutta nyt olen todennut, että Parlamentissakin ollaan edistytty. Parlamentin pääsihteeri kertoi meidän korkean tason työryhmällemme, että pohditaan pääsihteeristössä sitä, että parlamentissa olisi myös ryhmä, jossa no-, olisi noin 30 työntekijää, jotka pohtisivat juuri näitä byrokratian aiheuttamia seurauksia. Ja pohditaan sitä, miten direktiivin muuttaminen aiheuttaa. Ja mielestäni tämä on erittäin myönteistä ja toivotan teille menestystä tämän suhteen. Tunnenhan myös Nieblerin mietinnön, sitä kauttahan tämä syntyi. Neuvosto tässä vielä pysyttelee hieman taka-alalla. Neuvostokin pohtii sitä, että se voisi perustaa tällaisen tahon, joka pohtisi näitä byrokratian aiheuttamia seurauksia. Eli sitä kautta meillä olisi kolme tahoa, komissio, parlamentti ja neuvosto, jotka käsittelisivät tätä kysymystä. No, kaikki sitten tietysti sanoo, että perustakaa vain yksi ryhmä, mutta se tulee olemaan erittäin vaikeaa. Ja ehkä on ihan hyvä, että kolme toimielintä käsittelevät näitä vaikutusten arviointikysymyksiä. Ehkä nämä sitten myös hieman kilpailevat keskenään. Hyvät naiset ja herrat, viimeinen huomio. Tähän kysymykseen liittyy hyvin paljon työtä. Mandaattiamme on pidennetty meillä on kaksi painopistealuetta. Ennen kaikkea se, että PK-yritykset, joilla on suurempi byrokratiataakka kuin suurilla yrityksillä, joilla on oma hallintorakenne käsittelemään näitä asioita. Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan me saavutamme kaikkien unelma, unelma nimittäin nolla kasvun. Euroopassa tulee syntymään uusia ongelmia, joten meidän täytyy todellakin tehdä kaikkimme tukeaksemme PK-yrityksiä, jotta niiden elämää ei vaikeuteta entisestään. Ja korkean tason työ ryhmä keskittyy nyt juuri näihin pienyrityksiin, mikroyrityksiin ja byrokratiaongelmaan. Ja hallintoja tulisi tehostaa jäsenvaltiotasolla, koska mitä tehokkuuteen tulee, niin erot jäsenvaltioiden välillä, sanon tämä nyt varovaisesti, ovat todella korkeita ja joissakin maissa on suuria ongelmia saattaa näitä tärkeitä kysymyksiä kansalliseen lainsäädäntöön. Komissio nyt tulee puuttumaan tähän hallintokysymykseen ja ehkä komissiossakin täytyisi nyt perustaa sellainen taho, jossa juuri tarkastellaan näitä kysymyksiä. No, tämähän olisi komissiolle myös hyväksi, koska komission täytyy usein käsitellä syytöksiä, joista he eivät itse asiassa ole vastuussa, vaan ongelma on se, että direktiivejä ei ole pystytty saattamaan kansalliseen lainsäädäntöön, koska usein ne, jotka ovat vastuussa, osoittavat kohti Eurooppaa syyttävällä sormella ja myös onnistuvat siinä, koska tässä yhteydessä Eurooppa ei oikein osaa puolustautua. Bayernin entinen pääministeri, federalisti, nyt sitten loppujen lopuksi syyttää omia, entisiä omia kollegojaan ja sanoa, että te hoidatte nämä asiat liian hitaasti. Haluaisin kiittää teitä kärsivällisyydestä. Minä halusin tässä nyt vain noin suurin piirtein kertoa meidän työstämme, mutta jos teitä tämä asia vielä enemmän kiinnostaa, todellakin tässä on tämä esite viikon kuluttua sitten esitän tämän asian Saksan liittopäivien talousvaliokunnalle. Asia käsitellään myös Saksassa, Italiassa, Taksa, Tanskassa. Ja totta kai minä toivoisin, että siellä myös käsiteltäisiin kansallisen tason vastuuta – siitä olisi todellakin paljon hyötyä. Kiitoksia. Vielen Dank für die sehr lebhafte Präsentation. Kiitoksia tästä eloisasta esityksestä. Kaikki kuuntelivat. Tässä oli paljon ajattelemisen aihetta. Ja tämä näkyy myöskin tästä listasta, jossa on niiden kollegoiden nimet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Tässä tuli esiin monia kohtia, joihin varmasti sitten esitetään kysymyksiä. Te puhuitte tästä täytäntöönpanosta ja tämän backloading-järjestelmän esittelijä ei nyt tiedä, miksi omassa maassani Saksassa tällainen laitos pitää maksaa 35 000 ja Ranskassa on 26 000. Tässä on suuria osia, suuria eroja ja mitään luettelo ei ole siitä, miten täytäntöönpano on toteutettu. Eli tämä oli suuri yllätys. Ja olisin nyt kuvitellut, että ainakin komissio tietäisi, miten ympäristölainsäädäntöä on pantu täytäntöön. Tästä valiokunnassa on keskusteltu ja komissiokin voisi olla kertomassa sitten Euroopan täytäntöpanosta, koska monet kollegat puuttuvat näihin kysymykseen. Se on ihan hyväkin. No niin, sitten aloitamme keskustelun ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Zebra. Hän on EPPn koordinaattori, yksi EPPn koordinaattoreista. Zebra, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä aloitteesta. Tämä on erinomainen ajatus että Stoiber kutsuttiin tänne valiokuntaan ja täytyy sanoa Stoiber, että olen aina kuunnellut teitä mielellään jo aikaisemmin, kun olitte pääministeri. Se oli aina mielenkiintoista ja nyt kun kuuntelin, mitä tänään sanoitte, niin täytyy sanoa, että Minä muistan, kun olitte Bayerin pääministeri, niin te puhuitte näistä Euroopan vastaisuuksista ja tehän olitte pitkään puheenjohtaja ettekä mitenkään kauniisti aina puhunut Euroopasta. Ja on hienoa, että kuulin nyt hyviä asioita teiltä. Tehän olette Bayerista, eli me voimme puhua avoimesti, me olemme siihen tottuneita, eli ette varmaan loukkaan, jos puhun ihan suoraan. No, ehkä olisin halunnut, että olisitte puhuneet hiukan siitä, että jos Euroopan tasolla on sääntelyä, niin periaatteessa on sääntelyä 27 jäsenvaltiolle, eikä mitään 27 erillistä sääntelyä. Ja te tulette liittovaltiosta, kuten minäkin. Meillä on yhdeksän osavaltiota Itävaltiossa, ja siellä on yhdeksän erilaista hissisäännöstöä. Niin siis toisiasusperiaate tässä on valella. Eli jos me laskemme kaikki yhteen, niin jos Eurooppa ei olisi, niin silloin pitäisi on 27 jäsenvaltiota plus sitten vielä liittovaltiosäännöt ja Bayerissahan siellähän ollaan hyvin tiukkoinen sen suhteen, että sieltä ei ota mitään oikeuksia tai valtuuksia pois. Meillä ei ole kukaan asiantuntija osannut selittää, mitä tämä tarkoittaa todellisuudessa. Nämä ovat ihan tyhjiä lukuja. Minä täytyy aina laskea, että jos Eurooppaa ei olisi, niin mitä sitten maksaisi. Kyse ei ole vain parista tekijästä, vaan sitten valtavasta määrästä. Eli täytyy olla nyt joka varovainen ja täytyy myöskin sanoa, että tämä Better Europe, no se on tietysti hieno aloite, mutta ei sen enempää. Asia pitää tietysti tehdä paremmin, se on yhdentä selvää. Nyt sitten perusongelma tässä Euroopan haukkumisessa. Hyvin useat poliitikot harrastavat tätä kaikissa puolueryhmissä. Viime kädessä Eurooppa on aina syyllinen, vaikka se pitäisi paikkaakaan. On paljon esimerkkejä siitä, milloin Euroopalle ja Pekka käteen, vaikka Euroopalla ei olisi mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Ja esimerkiksi nämä hehkulamput. Tästä on tehty useita päätöksiä. Ympäristöministeri, hallitusten ja valtioiden päämiehet. Tästä keskusteltiin Saksassa ja Itävallassa. Ja tästä puhuttiin hyvin paljon tiedotusvälineistä. Mutta sanokaa yksikin saksalainen poliitikko tai itävaltalainen poliitikko, joka olisi ymmärtänyt äh, puolustaa tätä. Me olimme ne pahat eurooppalaiset, jotka kielsivät hehkulamput, mutta meidänhän täytyy kuitenkin edistää energiatehokasta teknologiaa ja edistää vihreitä työpaikkoja. Ja kun teknologia edistetään, niin missä oli sitten oli Itävalta ja Saksa tässä keskustelussa? Ei niistä kuulunut mitään. Ja viestintä on nyt se perusongelma, joka meillä on. Sitten on myöskin pelkuruutta. Pelkuruutta alue- ja paikallis- ja kansallisella tasolla myöntää, että Euroopan tasolla ei ole mitään päätöksiä, joita ei olisi tuettu, eikä myöskään ole mitään päätöksiä, joita olisi kunnolla pantu täytäntöön. Nyt tehän tulette jäsenvaltiosta ja minä tulen jäsenvaltiosta, jotka ovat kirjoittaneet kirjeitä Brysselin ja jos nyt katsotaan tätä monivuotista rahoituskehystä, me haluamme säästää 100 miljoonaa euroa, eh, euroa säästää. Ja sitten Saksassa ja Itävallassa katsotaan, että Euroopan budjetista pitää säästää. Ja sitten kaikki ihmiset, jotka täällä tulkkaavat ja tulkaavat huonoa Saksaa, niin, niin he ovat siitä jo 2-3 prosenttia. No jätetään heidät kaikki pois, puhutaan kaikki englantia, katsotaan sitten ymmärrätkö minua, mutta tämä on ongelma. Eurooppa on hyvin monimutkainen rakenne ja monimutkaisuus maksaa. No, 27 sääntelyä, ei mitään monia kieliä ja katsotaan, miten tämä hanke sitten hyväksytään. Ja meiltä puuttuu poliittista vastuullisuutta ja myöskin sitoutumista kansallisella tasolla tähän Eurooppaan, ja siitä on kyse. Ja kyse on myöskin viestinnästä, koska viestintä meidän puoleltamme, ja tämä koskee nimenomaan teitä, siitä ei ole hyötyä. Se on hienoa, mitä te teette, mutta siitä pitää myöskin osata viestiä. Kukahan tietää? No täällä tietysti. No tehän puhutte täällä jo asia, ihmisille, jotka tietävät näistä asioista. Teidän pitäisi mennä Bayerin johonkin oluttupaan ja mennä kotiin Oktoberfestille sanoa nämä samat asiat sitten Bayerissa. Ja ennen Seehoferia. Ja sitten kuuntelen näitä reaktioita. Eli jos teillä on tätä rohkeutta, niin minä olen ensimmäinen, joka taputtaa teille. Mutta tämä on nyt ongelma, koska täällähän me käydään älykästä keskustelustoa, mutta nämä poliittiset kysymykset sitten käsitellään kotona ja kukaan ei siellä uskalla puhua julkista mielipidettä vastaan. No, budjetista näkee, että valtavasti säästetään, ja te sanotte, että komission pitää tehdä sitä ja tätä. No, mutta mitä? Täällä nyt kritisellä kritisoidaan komissiota, se on ihan oikeakin, mutta täytyy nähdä, että ihmiset ovat erittäin koulutettuja, hyvin motivoituneita, ja sitten ne katsovat, että ei ole mitään taulukoita. Jos meillä olisi nämä täytäntöönpano taulukot komissiolta, niin mikä olisi sitten neuvoston jäsenvaltioiden reaktio? Ei näin voi tehdä. Tämä on fakta. Neuvosto ei halua Eurooppaa ja haukkuu jatkuvasti siitä, että Eurooppaa kuitenkin on. Eli jos meillä ei ole rohkeutta edistää tätä viestiä, ja te entisenä pääministerinä, te voisitte sanoa tämä kollegoillenne. Sanokaa tämä pääministereille. Sanokaa se itävaltalaisille ja liittokanslerille. Ja jos tämä viestintäkeskustelu saadaan hoidettua, niin sitten voimme puuttua näihin yksityiskohtiin. Ja täytyy vielä sanoa, että jos ei toimita, ja kuinka paljon se sitten maksaisi? Jos puhutaan vaikka ilman puhtausdirektiivistä, niin oletteko laskeneet, kuinka paljon huono ilmanlaatu maksaa? Tätä ei ole laskettu. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin laskuihin. Ja anteeksi, jos nyt hiukan kiihdyin, mutta tämä viesti, meillähän aina kerrotaan, mitä me teemme väärin, ja sitten jos katsotaan vaikka vesiasioita, jos sanotte, että tehoton hallintus direktiivissä, jos katsotaan vaikka pientä vedenpuhdistuslaitosta, niin kansainvälinen toimi kansalliset viranomaiset toimia tehokkaasti. Tämä on realiteetti. Eli tehokas hallinto, mitä se tarkoittaa? Eikä olisi, on, Eli tämä keskustelu on sellaista, jota pitää välillä käydä. Ja Euroopassa, ja kun meillä on erilaisia perinteitä ja erilaisia valtiomuotoja, niin jos voidaan kuvitella, että olisi eurooppalaista yhtenäisyyttä, niin se on vaikea saavuttaa. Eli, eli ottakaa tämä tirolilaisen viesti mukananne kotiin. Teillä on vielä Saksassa paljon tekemistä. Ja kun Saksassa asiat on hoidettu hyvin, niin sitten tilanne on paljon parempi. Kiitos. Darf ich äh, eine, natürlich gibt es noch größere darf ich eine grundsätzliche Bemerkung zum Kollegen... Niin Seberille sanoisin, No minähän olen nyt joku, joka täällä on työryhmän johtaja, jossa on paljon jäseniä erilaisista eurooppalaisista tahoista ja kansalliselta tasolta. Ja sanoisin vain, että on kaksi poliitikkoa 90-luvulla, jotka vastustivat euron nopeaa käyttöönottoa. Minä ja professori Pitenkov. No sitten Saksassa nyt puhuttiin, että aikoinaan minä vastustin euroa ja nyt puolustan sitä. No nyt minä puolustan euroa, koska meillä ei enää ole vaihtoehtoja. Nyt eletään vuotta 2012 eikä vuotta 1992, jolloin Maastrichtin sopimus solmittiin. Ja sitten toissijaisuusperiaate Minähän autan teitä. Teidän pitää käydä tätä keskustelua puolueryhmissä ja kansallisella tasolla. Minähän sanoin juuri, että Euroopan taso saa kritiikkiä asioista, joiden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Viime kuukausina ja vuosina olen käynyt eri tahoissa puhumassa ihmisten kanssa näistä aiheista. Olen käynyt eri puolueryhmissä puhumassa. Ja se mitä pyysitte, niin minä teen sitä, jota, teen sitä jo mahdollisuuksien mukaan. Eli puhun siitä, millaista vastuuta Brysselissä on ja missä voitaisiin toimia paremmin ja missä, kun puhutaan vastuuasioista, niin ehkä ne voitaisiin hoitaa paremmin kansallisella tasolla. Eli Euroopan prosessissa pitää hyväksyä se, että 80- luvulla viimeistään, kun yhtenäisasiakirja tuli voimaan, niin ympäristösuoja tuotiin Euroopan tasolle, eivätkä kaikki ymmärtäneet sitä. Tämä ongelma. Ja sitten 90-luvulla yhä enemmän esimerkiksi elintarvikekysymyksiä, kuluttajakysymyksiä, yhteiskunnallisia työoikeuteen liittyviä kysymyksiä, ilman että ihmiset ovat tajunneet, niin yhä suurempia asioita on tuotu Euroopan tasolle komission vastuualueelle. Euroopan komissio on vastuussa hyvin monesta asiasta. Ja minä katson, että meidän pitää nyt keskustella siitä, tarvitaanko näin yksityiskohtaista sääntelyä ja pitäisikö yhtenäistää asioita vai pitäisikö uudelleen keskustella toisiaisuusperiaatteesta kyllä vai ei. Eli yleisesti. Yleisesti voisin sanoa, että mitä tulee Euroopan oikeuden täytäntöönpanoon ja niin miten se toteutuu, voidaanko siinä toimia paremmin. No sehän on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, jota kansallisissa parlamenteissa käsitellään ja myöskin tietysti täällä. Ja jos aloitin, voin vielä sanoa, että Euroopassa on eliittiä. Ja nämä eliitit eivät ole ottaneet kansalaisia mukaan. Tämä on nyt ongelma. Ihmiset tietävät periaatteessa, että, tai siis ehkä tämä liittyy myöskin teihin, Euroopan parlamentin jäsentiin, Eli ehkä te puhutte liian vähän ihmisten kanssa siitä, mitä te teette ja millaista merkitystä Euroopalla on ja niin edelleen. Tiedän, että se on vaikeaa, mutta näissä aiheissa minä annan teille vain kannustimia. Te olette poliitikkoja, minä olen jo eläkkeellä oleva poliitikko. No niin, täytyy sanoa, että tämä on yksi kaikkien eloisimpia keskusteluita täällä on koskaan käyty ja Zeber valittiin vuoden ympäristöpolitiikaksi. Hän nyt avasi keskustelun ja ehdotan, että otamme nyt viisi puheenvuoroa ja sitten vastaatte niihin yhdessä. Ja seuraavaksi Jolainen, olkaa hyvä. Äh, Tohtori Stoiber, mukava nähdä teidät täällä. En ole koskaan vielä nähnyt herra Severia noin innostuneena. En todellakaan vielä koskaan kahden ja puolen vuoden aikana. Eli tässä on nyt sormu, sormi laitettu haavaan. Ja todellakin mukavaa, että Richard Seber mursi jään. Meillä on yli 70 000 kansallista poliitikkoa, ja jos ne puhuvat höllyn pölyä, niin 750 europarlamenttia ei tätä pysty korjaamaan. No, te puhutte nyt jo hyvin eri tavalla kuin muutama vuosi sitten. Totta kai, kun tätä asiaa käsittelee, niin aina oppii uutta. Mutta tämä on todellakin epäonnistunut, mitä kommunikointiin tulee. Monet sanovat, että kun Berliinissä tehdään lainsäädäntöä, niin puhutaan politiikasta, ja kun Ber- Brysselissä tehdään lainsäädäntöä, niin sitten sanotaan, että se on byrokratiaa. Näin se toimii. Ja tämähän on väärin. Me teemme sääntöjä, me asetamme standardeja. Ja tätä kautta Eurooppa edistyy jos, ja meistä tulee kilpailukykyisempiä. Uusia teknologioita, uusi teollisuuden haaroja syntyy. Slovenia, Saksa, ihan mikä tahansa maa joutuisi tekemään kaikki nämä asiat yksin, jos meitä ei olisi. Ja te olette edistyneet hyvin, mutta on tällä edelleen aivan järjettömiä esimerkkejä. Nämä hehkulamput, no eihän tämä nyt liity millään muotoa demokratiaan. Ja ensi vuonna meillä on vedensäästöohjelma. Komission jäsen sanoi, että hän ei tule määränä minkälaisia suihkupäitä tulee käyttää. No tämä tietysti liittyy myös maatalouteen ja teollisuuteen, mutta tässä kuitenkin pyritään siihen, että otetaan tällaisia ääriesimerkkejä, yleistetään niitä ja sitten vääristetään sitä, mitä me teemme täällä. Yhä toimitaan näin. Mutta yksi asia, jonka mainitsitte, mekin kiinnitämme tähän yhä enemmän huomiota. Se, se on tämä täytäntöönpano lainsäädännöllä on tiettyjä normeja. Täällä oli tämä Saksan ja Viron välinen vertauskustannukset myös. Mutta tässä ei sitten EU enää ole toimiva taho, vaan pitäisi toimia kansallisella tasolla. Mutta jos asia ei koordinoida tai keskitetä Euroopan tasolla, niin tämä ei tule toimimaan. Minä olen esittelijä seitsemännen ympäristötoiminta ohjelman puitteissa. Ja siellä tämä täytäntöönpano vajo, vaje on yksi painopistealueista. Komission kanssa on sovittu, että meidän täytyisi tehdä vielä enemmän kuin koordinoida. Ehkä me tarvitsemme jopa ö, direktiivin, mitä parhaaseen täytäntöönpanoon tulee mutta mikäköhän möly tästä syntyisi? Kyllä, joskus tässä aiheutetaan itselle vain lisäongelmia. Tässä todellakin täytyisi nyt ymmärtää se, mitkä asiat, mistä, mistä asioista voi syyttää eu tasoa ja missä sitten voidaan tarkastella täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia. On olemassa sääntelypaineita. Nämä luvut eivät kuitenkaan sano yhtään mitään. Jos Euroopan unilla on toimivaltuudet, mitä ympäristön suojelun, kuluttajan suojan ja niin edelleen tulee, no, suurin osa varmaan liittyy maatalouteen, No tähän astihan tarvittiin yksimielisyyttä. Aina haluttiin jotain lisäsääntöä, koska haluttiin lisätukia. Tämä on todella hankalaa työtä. 20-30 vuotta on ollut viestintäongelmia, kansalaiset ovat epävarmoja ja koska he eivät tiedä asioista, niin he syyttävät sitten Brysselin byrokratia hirviötä. Mutta meidän byrokratiamenot eivät ole valtavan suuret. Me emme ole mikään rahan jakokone, vaan me sääntelemme asioita. Ja yleensähän teollisuus suhtautuu positiivisesti näihin sääntöihin. Dank. Jo Insgesamt haben wir im um Ympäristöalalla on 90 000 lakia ja 1500 elintarvikealalla. Eli me olemme suurin valiokunta. Seuraavaksi McAven. Hän on ympäristöasioista vastaava jäsen Sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Lindalle hyvä. Yes, thank you. Thank you. I'm, I'm over here. Kiitos. Olen täällä. Voin yhtyä edellisten puhujien puheenvuoroihin. Joku tänä aamuna kertoi, että eilen Saksan televisiossa saksalainen ministeri valitteli lainsäädäntöä pakkausalalla ja syytteli Euroopan unionia ongelmista. En muista, että saksalaiset poliitikot olisivat tulleet tänne paikan päälle vaatimaan tiukempaa lainsäädäntöä, vaan päinvastoin sieltä kampanjoitiin sen puolesta, että lopetettaisiin tämä lainsäädäntö. Nyt kun kansalaiset sitten valittavat, että heillä ei ole täsmällisiä merkintöjä paketeissa, niin he syyttävät EUta. Ja sitten toisaalta taas puhutaan direktiiveistä ja lainsäädännöstä, joka vain sieltä pakotetaan käin Brysselistä. Yksikään ministeri ei myönnä, että he olivat mukana tekemässä päätöksiä näissä asioissa. Nimenomaan ministerineuvosto ja jotkut täälläkin olevista vesittivät elintarvikkeiden merkintädirektiivin. Se olisi ollut paljon parempi, jos olisimme pitäneet kiinni alkuperäisestä ehdotuksesta, jonka saimme komissiosta. No sitten tämä päästökauppajärjestelmä. Suurin ongelma liittyy niihin kompromisseihin ja vesityksiin, jotka tapahtuivat neuvoston käsittelyssä. Se halusi kaikki nämä markkinatoimet ja luvat ja kiintiöt. Jos olisimme pitäytyneet komission ehdotuksessa, niin ei, tilanne ei olisi tämän tyyppinen. Täytyy muistaa, että yhdelle henkilölle yksi asia on byrokratia, toiselle se on taas oikeus ja aivan hyvä. Jotkut valittelevat byrokratiaa. Eräs työntekijä kääntyi minun puoleeni ja sanoi, että hän on tehnyt seitsemän vuotta työtä tehtaassa ja hän on saanut eri palkkaa seitsemän vuoden ajan kuin työkaverinsa. Hän ei ollut saanut lomakorvauksia, ei sairaskorvauksia eikä irtisanomisrahoja. Eli yhdelle henkilölle joku on byrokratiaa, mutta toiselle sama asia onkin oikeus. asiat ovat hyvin vaikeita asioita ja vaikeita panna, mutta vaalipiirissä ihmiset toteavat, että siellä on isoja teitä heidän lähellään ja tulee valtavasti dieselpolttoaineista päästöjä. Me yritämme parlamentaarikkoina löytää tasapainon tässä lainsäädännössä. Voidaan puhua myös implanttilainsäädännöstä. Nyt puhutaan lääkinnällisistä laitteista ja lainsäädännöstä sen yhteydessä. Edellisellä kerralla MEPit halusivat, että jokainen henkilö, jolla on tällainen implantti, niin täytyisi olla mukana jossakin rekisterissä. Eli sitten hallitukset vastustivat, liikaa byrokratiaa sanottiin. Ja sitten tuli tämä Ranskan skandaali rintaimplanttien suhteen. Ihmisten implantteja piti korvata ja syntyi todellakin valtava katastrofi, kun ihmiset eivät edes tienneet, minkälainen implantti heillä oli. Mutta ei tämä suinkaan tarkoita sitä, että EU-ssa kaikki ne menisi oikein. Kun katson tätä listausta, niin täällä oli muun muassa kuljettajien koulutus mainittuna. Taisin olla teollisuusvaliokunnassa ja siellä käsiteltiin myös liikennekysymyksiä. Meillä oli sitten ehdotus kuljettajien koulutuksesta. Tarkoitus oli välttää onnettomuuksia. Kyse oli turvallisuudesta ja kuljettajien terveydestä. Sitten kun pitäisi tehdä, piti tehdä muutoksia kuljettajien koulutukseen, niin nimenomaan ne maat, missä oli vähiten tieliikenneonnettomuuksia, Saksassa ja Isossa Britanniassa on vähiten onnettomuuksia, mutta suurimmat muutokset olisi vaadittu kuljettajien koulutukseen juuri näissä maissa, jos he olisivat täytäntöönpanneet komission ehdottamaa lakia. Ja sitten oli tämä Ranskan tapa kouluttaa kuljettajia, kirjalliset kokeet, keskukset ja niin edelleen. Tämä ei ollut lähellä sitä mallia, mikä meillä on Saksassa tai Isossa Britanniassa. Ja tästä laista on valitettu kovasti. Päästiinkö lainsäädännöllä tavoitteisiin? Onko nyt parempi turvallisuus teillä, kun ajattelemme kuljettajia rekoissa, linja-autoissa ja missä maassa suoriudutaan parhaiten, missä koulutetaan parhaiten? Olemme päässeet parhaisiin käytäntöihin, ei suinkaan sen takia, että, että komis, tietenkin komissiossa virkamies voi tuntea tietyn maan tilanteen paremmin sen, että hän tulee siitä maasta. Nyt katselen Snellhaltin suuntaan. Jokin vuosi sitten komissiossa vaadi, laadettiin lainsäädäntöä ja todettiin, että yksinkertaistamista tarvitaan. Silloin puhuttiin ruoan hygieniasta. Me katsoimme, että selvä, tämä kenties on tarpeen ja neuvosto sitten vastusti lainsäädäntöä, koska se olisi ollut liian tiukkaa ja liian vaikeaa. Eli teidän työssänne vaarana ja uhkana, kun nyt sanotaan, että vaikka 21 000 lakia ja tuhat sinne ja tuhat tänne, niin siitä tulee vain tekosyy ihmiselle valittaa. Mutta kun pyydetään ihmisiä toimimaan, sanotaan, että tehdään näin, näin ja näin, niin sitten ihmiset eivät valitakaan enää, koska he eivät halua muuttaa mitään siinä, mitä he jo tekevät. Oikeastaan kysymys siitä, ketä teidän työryhmässänne on. Me, me saimme tiedot siitä, mitä te teette. Kuinka hyvin työryhmä edustaa yhteiskuntaa? Siellä ei ole mukana te itse olette ollut poliitikko, tässä ei oteta huomioon tietenkään liike-elämän byrokraatteja, vaan kansalaiset pitäisi huomioida. Ketä teidän työryhmässänne on edustettuna? Miten me tiedämme, että he eivät siellä lobbaa omia alojaan edustamiaan tahoja? Entäpä mitalin toinen puoli? Minua Euroopan lainsäädännössä loppaavat kaikista eniten yritykset. He eivät halua sitä, että saadaan 27 erillistä kansallista lakia. Kiitos sitten Rospa. Thank you, Chair. I'll do it in English, I think. Tarvinpa puhua englannin kielellä. Kiitos professori Stoiber, että olette paikalla. Tämä on todella eloisa keskustelu. Olen aika vaikuttunut siitä, kuinka paljon rahaa olette pystyneet säästämään toistaiseksi tähän mennessä. Meillä on ohjelmia, jotka päättyvät tämän vuoden lopussa. Ja pohdinpa vain, mikä on jatkosuunnitelma ja mitkä kunnianhimoiset suunnitelmat teillä on tuleville vuosille. Löydättekö vielä tällaisen rahasumman, joka voitaisiin säästää tulevina vuosina? Kiitos. Sitten Krista Klaas. schön, Herr Stoiber, dass Sie heute Morgen hier sind. Und Kiitoksia, Stoiber, että olette täällä. Tämä oli kiinnostavaa ja jännittävää keskustelua. Me emme nyt halua toisiamme syytellä täällä. Siitä saamme tehdä muutenkin ihan tarpeeksi, mutta tosiaan tämä keskustelu kansalaisten kanssa on tärkeää. Arvostan työtänne ja tapaanne tehdä tätä työtä. Hyvin monessa asiassa on jo päästy eteenpäin ja myöskin No kaikkihan haukkuvat Brysseliä, se on helppoa syyttää Brysselistä kaikkea, ja olen Zemberin kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy hoitaa asiat paremmin yhdessä, jotta myöskin tulevaisuudessa voimme ymmärtää paremmin, ja kansalaisten täytyy ymmärtää näitä asioita paremmin, ja kyse on siis myöskin siitä, että keskustellaan sisällöistä. Grote, puheenjohtaja, sanoi, että ympäristöalalle voitaisiin saada 100 000 uutta työpaikkaa. No sitten täytyy miettiä ja kyseenalaistaa, kuinka paljon näistä työpaikoista on sitten vain paperilla. Eli sitten pidin siitä, mitä puhuitte näistä perusteista. On taloudellisia ja poliittisia syitä. Ja joskus, ja kollegeillekin haluaisin sanoa, kollegoillekin haluaisin sanoa, että poliittisesti asioita ei ihan ajatella loppuun asti, eli mitä haluamme ja mitä vaatimuksia meillä on. Eilen äänestettiin LULU-CFstä, eli tarvitaan enemmän tietoja. Maatalous pitää ottaa tähän mukaan. No, no minulla nousevat niskakarvat pystyyn tässä asiassa. Ja sitten täytyy miettiä myöskin byrokratian vähentämistä. Eli tämä on se tulos, jota tarvitaan ja jota halutaan ja johon voidaan vaikuttaa. Eli tässä on nyt poliittista keskustelua, joka vielä ei ole päättynyt. Ja mehän kirjoitamme ja laadimme näitä direktiivejä ja asetuksia ja sanomme, että mitään lisäbyrokratiaa ei saa syntyä. No, onko tästä apua? Onko teillä tietoa siitä, onko tästä ollut mitään hyötyä? Eli kun sanotaan, että emme halua lisää byrokratiaa. Sitten konkreettinen kysymys. Minä olen tästä jo puhunut, eli miltä jäsenvaltioiden täytäntöönpano näyttää. Tehän olette tähänkin asiaan puuttuneet ja tässä kysymyksessä täytyy todellakin toimia. Meillähän voin ottaa vaikka joku maatalousalan direktiivi tai asetus, jota Bayerissa pannaan täytäntöön ihan eri tavalla kuin Italiassa ja niin edelleen. Mutta onko asetus parempi kuin direktiivi? Jos on asetus, niin sitten täytäntöpano kansallisella tasolla on helpompaa, ja ehkä te nyt pitkällä kokemuksellanne voitte tästäkin kertoa meille jotain. Ja tehän myöskin sanoitte, miten byrokratian vähentäminen on vaikeaa. Mehän olemme yrittäneet sitä vuosikausia ja viime kädessä ne, jotka ovat aina sanoneet, että sääntelyä tarjotaan, niin kuitenkin haluavat sääntelyä. Eli tätä keskustelua on todellakin kiintoisaa käydä. Kiitoksia. Tässä ensimmäinen kysymys Rypäs. Ja nyt voitte sitten vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Eh, eh, vielen Dank. Kiitos. Haluaisin aloittaa teistä, herra Lainen. Minulla oli tietyn tyyppistä kokemusta ja asetuin vapaaehtoiseksi auttamaan. No enempäähän se nyt ei ollut. Ja nyt tämä kaikki sitten kasvoi hieman suuremmaksi ja minä olen nyt ehkä ainut tunnettu poliitikko. Siellä on asiantuntijoita isosta Britanniasta. Rova McKevin esitti tämän kysymyksen. Michael Gibbons on Lontoosta Hän on erittäin tärkeä henkilö, joka on vastuussa Isossa Britanniassa byrokratian vähentämisestä. Saksasta herra Ludewig. Hän on Saksan normien valvonta virastosta. Sitten Aktalista, Hollannin, Hollannista Ruotsista, herra Palm Tukholmasta. Hän istuu ruotsalaisessa ryhmässä. Tämä ehkä on teille tärkeää. On viisi maata 27, joilla on riippumaton ryhmä, riippumaton asiantuntijoiden ryhmä. Ja nämä ryhmät kokoontuvat ennen kuin hallitus tekee lainsäädäntöehdotuksen, ja tällä ryhmällä on veto-oikeus Hollannissa, Aktal. Herra Rute pohtii lainsäädäntöä, uutta lakia, sitten se menee Aktaliin, tähän valvontaryhmään, ja jos Aktal sanoo, että no, tämä on kyllä aika mielenkiintoinen laki, mutta siitä syntyy hyvin paljon byrokratiaa, emme suosittele, että tätä viedään läpi. Saksassa esimerkiksi liittokansleri ei tee yhtään ehdotusta, joka ei menisi läpi tässä normien valvontaryhmässä. Muun muassa Isossa Britanniassa tilanne on sama. Muissakin maissa on tällaisia ryhmiä, mutta niillä ei ole veto-oikeutta. No en tässä nyt halua lukea kaikkia nimiä. Nämä ovat kuitenkin kaikki asiantuntijoita. Tietysti minä olen nyt puheenjohtaja, ehkä siksi tähän ryhmään kiinnitetään enemmän huomiota. Jos olisi nyt kansantaloustieteen professori eh, Lillin tai Hampurin yliopistosta, niin kyllä me silloinkin tekisimme hyvää työtä, mutta siihen ei kiinnittäisi kukaan huomiota. Niin, tämä nyt näin aluksi. Se, mikä minulle on tärkeää, että ihmiset ylipäätään ymmärtäisivät sen, miten pitkälle sääntöjä tehdään Euroopan tasolla. Jätetään euro tässä nyt ulkopuolelle, niin Saksassa ei oikeastaan tiedoteta lainkaan siitä, mistä täällä keskustellaan tai miten paljon kerrotaan Italiassa, Ranskassa siitä, mitä Euroopan parlamentissa tapahtuu verrattuna siihen, mitä kerrotaan, mitä kansallisissa parlamenteissa tapahtuu? Ja ihmisten käsitys on se, että oikeastaan Brysselillä ei ole kovinkaan paljon toimivaltuuksia – ja näiden lukujen kautta minä haluan ainoastaan tehdä selväksi sen, kuinka merkittävä Bryssel on ihmisten päivittäisen elämän, muun muassa elintarvikelainsäädännön kautta ympäristön suojelun kysymyksissä. Eli me tarvitsemme enemmän julkisuustyötä. No, euron kautta tietysti olemme saaneet hieman enemmän julkisuutta. Tilanne on muuttunut. Rova Merkel vieraili kollegan luona Ateenassa. Aikaisemmin tästä oli pieni alaviite sanomalehdissä. Nyt on hieman eri tilanne. Ehkä siitäkin on hyötyä. Totta kai järjestöt pyrkivät helpoittamaan elämää Euroopassa. Ja näiden yhtenäistämispyrkimysten alle jäävät usein jotkut kansalliset kysymykset ja piirteet, ja pitää pohtia sitä, että ovatko kaikki nämä Euroopan tason säännöt tarpeellisia. Te olette käsitelleet tätä kysymys, Esimerkiksi tämä liikenneturvallisuuskysymys on järkevää, että meillä on tietyt rajat, mitä ajoaikoihin muun muassa tulee. Aikaisemminhan tämä oli aivan katastrofi, mutta nyt tämä on säädelty Euroopan tasolta ja nyt on siirrytty näihin digitaalisiin ajopiirtureihin. Digitaalisessa ajopiirturissa sitten voidaan nähdä, että pitääkö kuljettaja ajo, ajoista kiinni. Mutta nyt mennään niin pitkälle, että PK-yritykset, jotka ehkä kerran tai kaksi kuukaudessa ää, ajavat kahdeksan kilometriä asiakkaan luo, heidät pysäytetään sitten moottoritiellä ja sanotaan, että teillä pitäisi olla ajopiirturi. No kuljettaja sanoo, että oletteko tulleet hulluksi, mutta poliisi sanoo, että minä mitä voi tehdä, tämä on Eurooppa. Ja ymmärrätte siis, miten tätä keskustelua käydään. Eli kansalaisella tasolla näitä kysymyksiä ei voida säädellä, eli periaatteessa tässä täytyy taistella poikkeuksien puolesta. Ja tämä on äärimmäisen vaikeaa. Ja jos tällaisia muutoksia halutaan, niin ne täytyy tehdä Euroopan tasolla ja sitten se kestää seitsemän vuotta ennen kuin direktiiviä voidaan muuttaa. Minä olen olen saanut parlamentin pääsihteeriltä nämä luvut. Hän itsekin valittelee sitä, että nämä prosessit kestävän näin kauan. Mutta meidän täytyy luoda tietoisuutta sille, että Eurooppa on tärkeä yksikkö, johon ei tulisi suhtautua ainoastaan kielteisesti, vaan seurauksiin täytyisi suhtautua myös myönteiseksi. Minä olen muuttanut mielipidettäni No, kuka oli rakantamassa Eurooppaa? Ilman minun, minua edeltävää sukupolvea, ilman minun sukupolveni koko Eurooppa ei olisi syntynyt. Ja ehkä pitäisi hieman enemmän keskittyä toissijaisuusperiaatteeseen. Siitä ei keskustella enää lainkaan. Yksikään hallitus ei sano, mitä voitaisiin siirtää takaisin kansalliseen toimivaltaan. Tässä on 30 kohtaa, josta voitaisiin sanoa, että tässä olisi järkevää käyttää toissijaisuusperiaatetta. No sitten on taas kysymyksiä, joissa tarvitaan enemmän Eurooppaa. Tätä keskustelua tulisi käydä, koska me tarvitsemme myös enemmän Eurooppaa. Te ymmärrätte sisämarkkinoiden ongelmat ja euron ongelmat, mutta jos ei ole enemmän valvontaa Euroopan tasolla, niin me emme pysty hoitamaan näitä asioita. Mutta jos me tarvitsemme enemmän valvontaa, niin poliittisessa keskustelussa täytyisi myös keskustella siitä, että missä voisimme edistää myös toissijaisuusperiaatetta. Sitten haluaisin vielä ottaa yhden asian esille. 41 miljardia. Tässä on säästetty satoja miljoonia ympäristö- kysymyksissä. Me olemme olleet erittäin varovaisia. John Honteles on minun ryhmässäni. Hän edustaa ympäristöjärjestöjä ja herra Mari sitten taas edustaa kuluttajia. Ja jos nyt puhutaan sitten siitä, että pitäisikö säännellä vähemmän, niin, sitten, niin nämä kaksi henkilöä sitten ottaa tietysti heti esille sen, että ympäristösuojelu kärsii, kuluttajan suojelu kärsii. No, kaikkien tärkein ehdotus oli se, että mahdollistaa se liikevaihtovero ilmoitukset voidaan tehdä sähköisesti. Aikaisemmin kaikki tämä täytyy hoitaa paperilla. No, te voitte laskea, että tämä maksaa paperilla 7 euroa ja sähköisesti ehkä euron. Ja tämähän olisi myös helpotus Euroopan 23 miljoonalle yrittäjälle. Tässä puhutaan 18 miljardista eurosta. No, kaikki maat eivät sitten vielä ole siirtyneet tähän. Saksassa on, tässä säästetään 4 miljardia euroa. Nämä ovat kysymyksiä, joissa voidaan sanoa, että Eurooppa on helpottanut tilannetta ja tässä on pystytty säästämään miljardeja. Mitä pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin tulee, niin niillä ei ole mitään kansainvälistä kauppaa. No, tehän keskustelette hyvin pitkään näistä kysymyksistä myös parlamentissa. Varmasti voitte kuvitella, kuinka kauan tämä komissiossa kestää. McCreevy aloitti tämän kaksi-kolme vuotta sitten, parlamentissa kaksi vuotta sitten, neuvostossa vielä pari vuotta. No siinä on helposti sitten seitsemän vuotta koossa. Niin, sitä on siis vaadittu vuodesta 2007, nyt on jo 2012 ja mitään ei ole tapahtunut. Ja sitten kyseenalaistetaan kaikki nämä kysymykset ja Haluaisin todellakin ottaa tämän esille. Tärkeimmät kysymykset eivät liity ympäristönsuojeluun, vaan puhutaan taloudesta, työmarkkinoista ja ennen kaikkea yhteisölainsäädännöstä. No, 18 miljardia. Tämä on todellakin erittäin tärkeä ehdotus. Niin, Rova Rospa, olen yrittänyt ottaa nyt nämä summat esimerkinomaisesti esille, mutta me tarvitsemme enemmän eurooppalaista julkisuutta. Huomaan sen, että jos parlamentissa keskustellaan hehkulampuista, niin ei siihen kukaan kiinnittänyt huomiota. Päätös tehtiin, parlamentti teki päätöksensä ja sitten täytäntöönpanossa ruvettiin protestoimaan. Eli minun toiveeni olisi, että poliittinen päätöksentekoprosessi olisi sellainen, johon kiinnitettäisiin kansallisella tasolla enemmän huomiota. Olen taistellut sanomalehtien kanssa. Bild sanomalehti kirjoittaa hyvin paljon Euroopasta, mutta kaksi vuotta sitten vielä heillä ei ollut lainkaan Brysselin kirjeenvaihtajaa. Der Spiegel yksi tärkeimmistä informaation lähteistä Saksassa. Sillä on 50 toimittajaa Berliinissä, mutta ainoastaan kaksi Brysselissä. Eli tässä ei ole löydetty tasapainoa. Eli kerrotaan liian vähän eh, siitä työstä, mitä täällä tehdään verrattuna verrattuna kansallisiin parlamentteihin, niin tiedotetaan liian vähän. Siksi minä provosoin ja sanon, että tiedättekö te ylipäätään, kuinka paljon impulseista tulee Euroopasta. No sitten ihmiset ihmettivät, ai näin paljon, en minä tiennytkään, herra jestas, että tämähän on tärkeä asia. Eli minä tässä pyrin siihen, että kiinnitettäisiin kansallisella tasolla enemmän huomiota Eurooppaan. No tietysti nyt koko eurokeskustelu valtaa alaa. Ehkä yksi huomio vielä. Suuri ystäväni Jean-Claude Juncker sanoi 1999, eli kauan sitten. Hän sanoi tämän haastattelussa Der Spiegelissä. Niin, no suunnilleen niin, että me päätämme jotain Euroopassa, sitten pistämme päämme pensaaseen, odotamme reaktioita, joita ei tule, koska ihmiset eivät ymmärrä, mitä me olemme päättäneet, ja sitten jatkamme työtämme. Näin usein on tehty päätöksiä ja me tarvitsemme paljon enemmän sitä, että kansalaiset olisivat mukana eurooppalaisessa prosessissa. Jos se ei onnistu, niin silloin suuri hanke Eurooppa ei pääse tavoitteisiinsa. Kyllä minä näen, missä päätökset tehdään tänä päivänä ja missä ei. Meidän täytyy yhdistää voimavaramme, koska pienet maat yksin, eivätkä myöskään suuret maat yksin. Tämä koskee myös Saksaa, Ranskaa ja Englantia. Pysty siihen, mihin me pystyisimme, jos toimisimme yhdessä Euroopan unionina. Tämä hyödyntää Itävaltaa, Tirolia, Bayeria, Elsassia, Ranskaa, Eseksiä, Iso-Britanniaa, Tämä minä halusin sanoa. No, mitä haluaisin? No, tähän me tartumme ensi vuonna. Niin, haluaisimme ikään kuin testamentin. Uuden komission täytyisi vuonna 2014 perustaa samantyyppisen ryhmän kuin Aktal Hollannissa tai tämä komitea Isossa Britanniassa. Siis tarvittaisiin tällainen asiantuntijaryhmä, joka todellakin puuttuisi näihin byrokratiaongelmiin Eli tulevaisuudessa uudella lainsäädäntökaudella täytyisi tarttua tähän työhön. Juu, minä olen myös kääntynyt tässä kansallisten tahojen puoleen ja minä tulen todellakin sanomaan, että tähän minä tulen puuttumaan. Tulen puuttumaan siihen, mitä näitä pannaan täytäntöön. Katsokaa, miten asia hoidettiin Suomessa. Paljon vähemmän byrokratiaa, paljon avoimempaa ja te nyt sitten maassa X tarvitsette tähän 30 sivua. Kyllä minä ymmärrän täytäntöönpanomenettelyjä. Jotkut maat tarvitsevat kaksi sivua, minun oma maani tarvitsee 30. Kyllä eroja on ja tätä täytyisi pohtia. Totta kai Euroopan tasolla sanotaan, eikö olisi parempi, että direktiivin sijaan teemme asetuksen, koska sitten ei ole mitään sekaannusta, sitten on yksi oikeusperusta. Koska jos tehdään päätös direktiivistä, niin sittenhän tässä on oma perustansa. Emme ole vielä näin pitkällä. Jäsenvaltioille täytyy antaa tulkintamahdollisuuksia, mutta niin, no Eurooppa tarvitsee enemmän valvontatoimivaltuuksia. Eli komissio sanoo, että näin ei voida toimia, Eli tässä et toimit niin kuin me olemme kuvitelleet Euroopan tasolla. Pääsisteristö on tähän asti sanottu, että näin ei voida tehdä. Eli että meillä olisi asiakirjoissa sanottaisiin, miten direktiivejä tulisi täytäntöön panna. Mutta nyt kuitenkin kuljetaan hieman siihen suuntaan, jotta saataisiin aikaisiksi enemmän täytäntöönpanon yhtenäisyyttä, niin että byrokratiaa voitaisiin vähentää. Ja minä todellakin toivon, että tuloksena olisi se, että kansalaiset Euroopassa sanoisivat, että Eurooppa, parlamentti, komissio ja neuvosto, mutta ennen kaikkea parlamentti ja komissio ovat ymmärtäneet tämän byrokratiataka-ongelman. Eli me olemme ymmärtäneet tämän ja meidän täytyy käsitellä sitä ja meidän täytyy edetä varovaisesti. Kuluttajansuojan puitteissa puhutaan noin 200 miljoonasta ympäristönsuojelun kohdalla 100 miljoonasta, mitä säästöihin tulee. Tässä tietysti aina pohditaan sitä, mitä, miten paljon se vahingoittaa ympäristöä. Esimerkiksi me olemme olleet tässä erittäin varovaisia. Ympäristöjärjestöjen edustaja tietysti on hyökännyt teollisuuden edustajia vastaan. Herra Mari on paikalla, irrantilainen kollegamme. Hän on todella pätevä ja aika jarrutteleva kollega, joka ei pyri ainoastaan byrokratian vähentämiseen, vaan ymmärtää myös, mitä seurauksia sillä on. Toiset iloitsevat siitä, että byrokraattisia esteitä vähennetään, mutta seurauksena on se, että ähm, sitten ei pystytä suojelemaan enää samalla tavalla. Eli tässä on ikään kuin jännite sen välillä, että voidaanko tämä jättää oman vastuun varaan vai tarvitsemmeko sääntöjä valtion tasolla. Ja rehellisesti sanottuna tämä koskee nyt kaikkia maita, niin valtiolla on hyvin paljon vastuuta. Tämä on aika skitsofreenistä. Poliitikosta ei pidetä Italiassa, Kreikassa, Saksassa, Ranskassa, mutta itse valtio, sitä kunnioitetaan. Monet luottavat itse valtioon. Ja me pyrimme sääntelemään, ylisääntelemään – Ja tämä yleinen keskustelu, joka menee pidemmälle kuin itse tämä konkreettinen keskustelu, niin sitä tulisi kannustaa. No ei sitä nyt voi tehdä olutteltassa, mutta ei siellä olutteltassa niitä päätöksiäkään tehdä. Kyllä tässä täytyy erottaa nämä tasot, eli politiikan monimuotoisuus, ja sitten täytyy pystyä myös selittämään asiat kansalaisille. Ja tässä on ongelmia. Täytyy pyrkiä selittämään, miksi Eurooppa on oikea vastaus tietyn tyyppisiin kysymyksiin. Ja tässä on puutteita, koska paikallisviranomaiset, alueviranomaiset syyttävät usein Brysseliä. Ja senhän minä olen täällä erittäin selkeästi myös ottanut esille. No niin, nyt olen varmasti puhunut tarpeeksi kauan ja kiitos. Äh, niin, en tiedä millainen aikataulu teillä on. Voin ottaa vielä kollegoilta puheenvuoroja ja pyytäisin, että rajoitutte kahteen minuuttiin, jotta kaikki saavat vielä puheenvuoron. Karl Schlitter ensinnäkin. Kiitos. Jos asettaa sellaisen ehdon, että vähemmän byrokratiaa ja vähemmän sääntelyä, ja tämä tarkoittaisi vähem, vähempi tasoista normistoa. Tästä esimerkki. Kun oli tämä Äh, elintarvikepakkausmerkintäasia, niin sitten piparkakkojen valmistaja totesi, että ei tässä nyt tarvita kaikkia näitä tietoja, vaan määrätään poikkeus. Jos tämä ei, vaadi, ei vaikuta laatuun, niin tehdään poikkeus, ja jos sitä ja tätä, niin tehdään poikkeus. Poikkeuksethan tekevät tästä byrokraattisempaa. Nyt pitää olla tällainen valtion tarkastama piparkakkuvalvoja, joka huolehtia näistä kaikista poikkeuksista, eli poikkeusten kautta syntiä. Jos olisi yksinkertainen sääntö kaikille, niin tilanne olisi yksinkertaisempi. Byrokratiahan nousee teollisuuden intressistä saada oma äänensä kuuluville ja erikoistapauksensa esille, e-, eikä niin, että olisi yksi sääntö kaikille. Haluaisin mielelläni lukea, mitkä ovat nämä 30 konkreettista ehdotusta subsidiariteetin alalta yksinkertaistamiseksi. Ainut tapa edetä on muuttaa lainsäätämislogiikkaa kokonaisuutena Euroopassa. Jos nyt yksinkertaistaan radikaalisti, niin meillähän on järjestelmä, jossa, jotta voimme tehdä jotakin, niin täytyy noudattaa kaikkia näitä täsmällisiä sääntöjä. Sisämarkkina dogma vaatii meiltä näitä, yksinkertais- näitä yksityiskohtaisia sääntöjä. Voisimme sanoa, että no, meillä on nämä säännöt, nämä standardit. Jos sitten syntyy epäilys ja tietty maa haluaa täsmälain, niin muutetaan tämä todistustaakka. Sanotaankin, että kyllä te voitte kotirintamalla jotakin tehdä, jos haluatte. Ja jos tämä tehdään vain sitten oman kansallisen teollisuuden edistämiseksi, niin sitten tämä pitäisi kieltää. Muutoin markkinat voisivat toimia vapaasti ja voisimme kääntää tämän todistustaakan. Sitten jos halutaan lainsäädäntöä terveyden ja ympäristön suojelemiseksi, niin käytetään tätä käänteistä todistustaakkaa. Muutoin markkinat voisivat toimia varsin järkevästi, eikä tarvittaisi tällaista keskitettyä lainsäädäntöä niin paljon. Schnellhardt, bitte. Kiitos, Herr Schnellhardt. Horst Schnellhardt. Zwei Minuten maximal. Entschuldigung, habe ich nicht gehört. Anteeksi, kuulut. Kiitoksia tohtori Soiveri tältä paikalla. Minustakin oli hienoa nyt tietää, että tällä kaksi tuntia. Käytännössä tilanne on hiukan erilainen kuin teoriassa. Ensinnäkin, mit, mitä, miten lakeja tehdään ja miksi. Meidän täytyy nyt keskustella siitä, eli kilpailusäännöt Euroopassa. Tämä on nyt asia, eli onnistuuko se, että yhdessä jäsenvaltiossa on sääntöjä, jotka eivät syrji muita maita, koska täytäntöönpano on erilaista. No, pari esimerkkiä. Linda McEvan tästä jo mainitsikin. Olin laatimassa asetusta ja haluaisin sanoa, että asetus on paljon parempi kuin direktiivi, koska juuri tämä kilpailun oikeudenmukaisuutta ei voida direktiivissä panna täytäntöön, mutta myöskin asetuksen osalta se on vaikeaa, Asetuksessa on kyllä joustavuutta, kun otetaan huomioon millaisia erilaisia rakenteita Euroopassa on. Eli on pieniä yrityksiä, niiltä ei saa vaatia liikaan. Sitten täytyy pitää kiinni esimerkiksi elintarviketurvallisuusstandardeista. Ja lopputulos oli, ja täytyy katsoa nyt näitä eri alueita. Saksalaiset lihakauppiaat ovat suuttuneita minulle ja Itävaltaan sanotaan, että hieno juttu, toimit ihan oikein, loistavaa. Ei se johdu siitä, että tulkittaisiin väärin tai että sitä väärin pantaisiin täytäntöön. No sitten Saksassa taas minua järkytti se, kun kuulin, että ne direktiivit, joita aikaisemmin pidettiin pohjana, ne ovat olleet sitten, ne on pantu täytäntöön pelkästään siksi, että tätä joustavuutta ei haluttu täydentää asiantuntemuksella, vaan haluttiin konkreettisia sääntöjä, konkreettisia ohjeita. Ja tämä on huolestuttavaa kehitystä. Ja mielestäni meidän täytyy tiukentaa asetuksia. Ja sitten toinen asia, niin tiedän, että aika alkaa loppua, mutta, mutta minun huolestuttaa se, ja tietysti elämässä tehdään paljon virheitä, mutta omassa maassani, ja minä häpeän vieläkin tätä lausuntoa tai asennettani. Eli on esteitä, ja voimme aina puhua, mutta minulla ei ole mitään reseptiä näihin asioihin. Ja jos menen hallintoon Saksassa ja sanon, että tehkää tässä asiassa toisella tavalla, niin sitten jotkut sanovat, että ei onnistu, ei käy, koska tämä on säännelty näin ja näin. Ja sitten näistä joudutaan taistelemaan, ja on hienoa, että tästä nyt keskustellaan. Sanoinkin, että minä keskustelen myöskin Saksassa samalla tavalla kuin täällä. Mutta tämä on kuitenkin hyvin vaikea kysymys. Kiitos, Tömerkis. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Geachte heer Stoiber voor uw... Uh, voor uw uh... Kiitos, tohtori Stoiber. Hyvin mielenkiintoisesta katsauksesta. Minulla olisi muutama lyhyinen kysymys. On tiettyjä kysymyksiä, joihin emme ole vielä kuulleet vastauksia, vaikkakin sellaiset on kenties löydettävissä. Itse totesitte, että näihin on tartuttava. Ensinnäkin direktiivien tehoton täytäntöönpano. Jos täytäntöönpano on niin vaikeaa ja jos täytäntöönpano vaatii näin paljon aikaa ja syntyy eroavaisuuksia, niin eikö sitten pitäisi ottaa käyttöön nämä vähän tehokkaammat aseet, eli asetukset. Selkeät, tiukkasanaiset säännöt unionista, mutta ei, ne eivät vaadi täytäntöönpanoa. Tämä on toki raskas ase, mutta se olisi tehokkaampi. Entäpä sitten jälkikäteinen kontrolli? Eikö olisi järkevämpää toteuttaa ennakkotarkastuksia? Jos pk-yrityksille kaikki on niin kovin hankalaa, niin kenties sitten viranomaiset voisivat kantaa osan taakasta ja osan kustannuksista, joka nyt kaatuu pk-yritysten niskaan. Sitten mainitsitte, että täytäntöönpanossa on aivan liikaa eroja. Eikö pitäisi olla jonkinlainen velvoite minimitäytäntöönpanosta, kun ajattelemme sitä aikaa, milloin lainsäädäntöä tehdään ja milloin täytäntöönpanoa vaaditaan? Eikö tämä johtaisi parempaan tilanteeseen? Aina näissä kohdissa on syytä olla mahdollisimman selkeä. Ja sitten neljäs kommentti. Sanoitte, että on niin paljon tietolähteitä, keskuksia, joissa ihmisiä on työllistettyinä. Olisi hyvä, jos olisi vain yksi keskus. Tästä olen samaa mieltä. Mutta sitten pitäisi myös pohtia yksityisyyttä. Täytyy, täytyy myös huolehtia siitä, että lainsäädäntö sopii yhteen, on yhteen sopivaa. Voisi olla myös keskitetty lähestymistapa säästöihin, kun ajattelemme tiedotusta ja tiedon keräämistä. Takeita tiedon suojan suhteen ei saa vähentää. Sitten on mainittu myös työn päällekkäisyys. On eri organisaatioita, kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä järjestöjä, jotka tekevät paljon päällekkäistä työtä suhteessa meidän työhömme. Totta kai tästä on puhuttu. Kuinka paljon rahaa, resursseja äh, käytetään tähän päällekkäiseen työhön? Sitä ei tuskin kukaan ole selvittänyt. Onko teistä oman työnne kautta tullut enemmän eurooppalainen federalisti? Tarvitsemmeko me Euroopan hallituksen? Kiitos, Liisa. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, merkisiä muut odottivat jo pari tuntia, ja nyt kun on tällainen aikaraja, niin ehkä alussa pitäisi olla hiukan tiukempi. Ei nyt voi olla niin, että ne, jotka odottavat tällä kaksi tuntia, niin tästä täytyy keskustella EPPn kanssa. No ei pelkästään CP, vaan muutkin puhuivat pitkään aluksi, eli nyt, älkää nyt lyökö sitä vasaraa liian nopeasti pöytään. Eli on hienoa, Stoiber, että olette paikalla. Haluaisin kiittää myöskin siitä, mitä olette saaneet aikaan. Tämä liikevaihtoverokysymys on hieno juttu ja parlamentti on ollut tässä mukana. Haluaisin kiittää ja ottakaa tämä nyt vastaan ja motivoitukaa tästä, että te todellakin esiinnytte nyt eri tavalla kuin ennen. Te olette oppineet ja voitte hiukan enemmän puhua myöskin näistä asioista. Eli kuten Weber sanoi, niin asioita voidaan tehdä paremmin. Esimerkiksi nämä hehkulamput. Pari asiaa, jota voidaan tehdä. Joko on vastaan poliittisesti situneena ihmisenä. Ja sitten täytyy todellakin Gabrielille ja Merkelille tästä puhua, koska Merkel lehdistötilaisuudessa 2007 sanoi ihan ääneen, ja siellä haukuttui ihan turhaan Euroopan toimielimiä, ja niillä on tarkoitus. Ja Merkelin täytyy kuitenkin sitten muistaa, että ei Euroopassa kaikki nyt ihan pelkkää ruusu, ruusuista ole. Ja sitten henkilökohtaisesti haluaisin kuulla, eli Saksan ARD-kanavalla eilen siellä puhuttiin elintarvikemerkinnöistä, niitä arvosteltiin ja sanottiin, että tällaista ei Euroopassa ole läpi ja että tämä ei vastaa eh, Saksan neuvotteluasemaa. No, se suulta kyllä vaaditaan rohkeutta ja täytyy sanoa, että olin ehkä eri kannalla mutta talousministeri Rösler pakotti minut nyt ottamaan tällaisen kannan, joka ei ole niin kuluttajaystävällinen. Agnerin esiintyminen eilen oli aika heikkoa minun mielestäni. Ja tässä taas syyteltiin Eurooppaa, vaikka se oli ihan turhaa, koska Saksan tilanne ei tässä kysymyksessä liity Eurooppaan. Sitten elintarvikehygienia. Linda McAvan puhui tästä, ja tämä koskee myöskin teidän puoluettanne, Stoiber – Seehofer-ministeri oli vastuuna ja Aigner. Heidän virkamiehensä vastustivat byrokratian vähentämistä ja nyt sitten Ursula von der Leyen, ministeri. Siis minä nyt puhun. Siis minä otan nämä kolme asiaa vielä esille. Stoiberi tarvitsee tähän tulkkausta. Lääketutkimus. Saksan työllisyysministeri ei halua purkaa byrokratiasta täällä on jo päätetty. Ja sitten päästökauppa. Me haluamme eurooppalaisen ratkaisun. Se ja sun kollegat, jotka, joita muuten kyllä arvostan, sanot, että jos Eurooppa ei tässä onnistu, niin sitten tehdään kansallisesti. No sanon heti, mitä tapahtuu, jos me emme nyt ponnistele. Saksa talousministerin kannan vuoksi hylkää eurooppalaisen kannan ja sitten vaalien jälkeen tulee uusi koalitio, jota toivottavasti DU ehkä joku muu, niin sitten löydetään kansallinen ratkaisu ja siitä sitten Saksan talous kärsii. Eli meidän täytyy työstää näitä asioita ja toivottavasti CSUn poliitikot toimivat tässä ja saavat teidän tukenne. Kiitoksia näistä kahdesta minuutista, Liise. Ja sitten vielä euh, Stolberg. Herra Stoiber, todellakin oli ilo kuulla teitä. Ja täytyy sanoa, että se mitä me teiltä kuulimme vastaa täysin niitä tuntemuksia, joita kansalaisillamme on. Tärkeää on todeta, että jos byrokratiaa onkin paljon, niin tämä johtuu siitä, että hallintoakin on aika lailla. Ja hallinnolla on kovasti painoarvoa. Tämä totta kai kuuluu poliitikkojen vastuuseen, mutta olen vakuuttunut, että jos hallintoa olisi vähemmän, niin meillä olisi myös vähän vähemmän tätä raskasta, raskassoutuisuutta ja kansalaisten tilanne olisi paljon parempi. Näissä kuluttajakysymyksissä joskus on unohdettu Eurooppa, pk-yritykset, teollisuus. Nyt me elämme kriisiä ja yritykset kokevat tämän kriisin äärimmäisen karmealla tavalla. Totta kai myös hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat vastuussa ja neuvosto. Kun vaikkapa puhutaan eurooppalaista patentista, sehän on hyvä asia, se on yksinkertaistamista. Mutta valitettavasti me tiedämme, kuinka vaikeaa on ollut saavuttaa tätä eurooppalaista patenttia, kun otetaan huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden estopolitiikka, jumittaminen meillä on tietynlaista juridista stabiliteettia, joka sitten äh, on painotaakkana pk-yrityksille. Me tiedämme parlamentin vastuun. Tänä aamuna emme ole tästä juurikaan paljon kuulleet. Me olemme vastuussa. Usein me äh, vaikeutamme lainsäädännön työtä ja syntyy lisää lainsäädäntöä. Ja tämä totta kai on lisätaakkana pk-yrityksille tämän, tämän äh, epävakauden muodossa. Aina vaaditaan lainsäädännön korjauksia ja tarkistuksia. Meillä on aivan liian monimutkaisia aihealueita käsiteltävänä. Ja kun sanotaan, että Euroopan parlamentin pääsihteeri on valmis luomaan pääosaston, tutkimaan lainsäädännön vaikutuksia. Niin tästä kyllä olen aika huolissani. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme taas lisää hallintoa. Olisi parempi, että jokaisessa olemassa olevassa pääosastossa katsottaisiin vaikutuksia, eikä taas luotaisi tällaista yleisrakennetta, joka ei johda mihinkään. Ei se ainakaan johda parempaan lainsäädäntöön, jota me kaikki haluamme. Kiitoksia. Se, mistä puhuitte, niin se on jo olemassa. No niin, puhujalista on käyty loppuun ja nyt Schäuber saa vielä loppupuheenvuoron. Nyt ihan lyhyesti, koska meillä on vielä lainsäädäntötyötä. Olkaa hyvä. Se kruti eh, Niin, olette olleet hyvin kärsivällisiä Teillä on varmaan muitakin tehtäviä vielä tänään, mutta olemme käyneet erittäin avointa ja hyvää keskustelua. Tässä on kiinnitetty huomiota siihen, että meidän täytyy aina pitää myös seuraukset mielessä, kun teemme lainsäädäntöä. Ja ehkä meidän tulisi pohtia näistä, näitä kysymyksiä enemmän tulevaisuudessa. Herra Schlüter, te esititte tärkeän huomion. Byrokratian vähentäminen ei tietenkään tarkoita, että standardeja vesitetään. Tämä olisi väärin. Me keskustelemme tästä PK-yritysten yhteydessä. Me emme voi sanoa, että suuren elintarvikeyrityksen täytyy pitää kiinni näistä standardeista ja sitten pienen yrityksen, jolla on viisi työntekijää, niin hänellä on sitten tällainen standard miinusjärjestelmä. Kyllä periaatteessa standardien täytyy pysyä sana, samana. Byrokratian vähentäminen ei saa johtaa standardien vesittymiseen, jota halutaan poliittisella tasolla. Tästä me olemme yksimielisiä. Mutta meidän täytyy tässä yhteydessä myös pohtia sitä, että Täytyykö minun tehdä sääntöjä PK-yrityksille, joilla sitten ei ole tiettyjä byrokraattisia seuraamuksia. Eli vähennetäänkö näitä sääntöjä sitten kaikkien kohdalla vai pienennetäänkö niitä sitten vain pienten yritysten kohdalla? Tämä on siis keskustelu, jota käydään. Komissio tulee ottamaan kantaa tähän kysymykseen. Ehkä tekin haluatte ottaa kantaa tähän. Olen sitä mieltä, että jos näen, että prosentti liikevaihdosta menee byrokratian käsittelyyn isossa yrityksessä, keskisuuressa yli 250 työntekijää luku on 5 prosenttia, sitten PK-yrityksessä tai pienessä yrityksessä – lähes 10 prosenttia liikevaihdosta menee siihen, että pidetään kiinni lainsäädännön asettamisista vaatimuksista. Ja tätä täytyy työstää, koska meidän tulevaisuutemme pohjautuu yrittäjiin, pienin yrittäjiin. Tämä on poliittinen tavoite. No, te puhuitte toissijaisuusperiaatteesta. Tämä oli hyvä ehdotus. Herra Schnellhorst. Itävalta ja Saksa, te otitte nämä esimerkkimaat. Me tarvitsemme sitä. Niin kauan kuin meillä on direktiivejä, niin meidän täytyy vaihtaa kokemuksia hallintotasolla. Tämä on aivan selvää ja tämähän on se vaatimus, jota on esitetty. Ja minähän olen tätä myös puoltanut ja katsokaa näitä 74 esimerkkiä, jossa täytäntöönpano on hyvin erilaista. seuraava Merkis, asetus vai direktiivi? Minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme enemmän asetuksia. Kyllä, vaaka kallistuu asetusten puolelle. Mutta tässä on hyvin suuria eroja hallintotehokkuudessa. En nyt mainitse nimiä, mutta idässä on huomattavia puutteita hallinnossa. Tämä ei ole ainoastaan tahtokysymys, vaan siellä ei ole taitoa hoitaa näitä asioita. Joten hallinto on asia, joka täytyy ottaa esille myös huippukokouksessa, koska todellakin täytäntöönpanoa hallintotasolla täytyy parantaa, mutta totta kai komissiokin täytyy siis sitten ymmärtää tätä asiaa. Ja nyt palaakin sitten taas tähän dokumentointikeskukseen, jotta tiedetään, mikä tilanne on missäkin maassa. Tässä tarvitaan ikään kuin enemmän Eurooppaa valvonnan suhteen. Herra Liise, olen samaa mieltä kanssanne, mitä päästöihin tulee, jos sitä hoidettaisiin kansallisella tasolla, niin se olisi aivan hullua. Te tar- nyt tarvitaan uusia perusteluja, mitä Eurooppaan tulee. Minulle Eurooppa on vastaus maailmansodille ja ennen kaikkea sille, mitä Saksassa tapahtui. Mutta minun lapsilleni ja minun lapsen lapsilleni tämä on historiaa. En saavuta heitä enää sillä, mitä Euroopassa tapahtui 1900-luvulla. Ja globalisointi, globalisaatio on ainoa vastaus. Euroopalla on valtavia ongelmia – Olemme manner, jossa on kohta yhä vähemmän ihmisiä. Vuonna 2040 Euroopassa on 50 miljoonaa vähemmän asukasta, vaikka koko maailman väestö on kasvanut 7 miljardista 9 miljardiin. Eli meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota siihen, että me tarvitsemme Eurooppaa ja varmasti myös uuden asetuksen. No, asetus ja toissijaisuusperiaate, tämäkin on ongelma. Me tarvitsemme vahvan komission. Mitä Lissabonin sopimuksessa ei ole sanottu, jos haluatte kuulla minun poliittisen arvioon, niin neuvostosta on tullut vahvempi, komissiosta heikompi ja komissio sienittelee siellä jossain välimaastossa. Ja neuvoston asema ei mielestäni ole hyvä. Kun huip- pidetään huippukokouksia, niin on 17 tai 20 lehdistötilaisuutta. Ja mitä Ranskan presidentti sanoo, ja mitä sanoo Saksan liittokansleri ja mitä sanoo Italian presidentti, sanoo, sitten sanotaan, että minä edustin Italian intressejä ja nyt toimitaan Italian intresseissä, mutta kyllä bulgarialainenkin sanoo näin. Minä olen edustanut Bulgariaa ja olen tässä vastustanut Eurooppaa. Ja vastakohdat voimistuvat totta kai tätä kautta. En minä voi muuttaa tätä, mutta yritän tehdä tämän asian selväksi ja vetää siitä johtopäätökset. No, tietosuoja, Jos olen antanut jollekin virastolle tai valtiolle päivämäärän kerran, niin sen täytyy riittää. Tai jos on antaa jotain tietoja kerran valtiolle, niin kyllä sen täytyy riittää. Ei niitä sitten asiakas sanoo, että no minähän annoin nämä tiedot jo kerran. Olin Isossa Britannissa kerran. Tämä on aivan loistava esimerkki. Kävin ministeri Riskin luona ja hän kertoo minulle seuraavaa. On todettu, että isossa Britanniassa on yli 22 000 normia. Siellä on vielä enemmän normeja kuin italialaisilla, eikä tiedetä, ovatko nämä normit edes enää voimassa. Ja sitten hän sanoi minulle, että me olemme todenneet, että lehmä Englannissa saa vierailuja 19 eri virastosta. Ja lehmähän on todella onnellinen, mutta maanviljelijä ei niinkään. No miksi tätä lehmää täytyy tarkastella näin monta kertaa? Ja jos näitä kysymyksiä käsitellään, niin voidaan ainakin ihmisille sanoa, että ongelma on havaittu ja me voimme sitten parantaa tilannetta. No, ehkä vielä viimeinen huomio Ranskan kollegalle. Meillä on yksi puute. Minä tämän voin sanoa. Minulla on hyvät suhteet Era Sarkozyhin, ja olen keskustellut hänen kanssaan usean otteeseen tästä aiheesta. Ranskalla ei ole selkeää kantaa, mitä byrokratian vähentämiseen tulee. Toisin Isossa Britanniassa. Isossa Britanniassa voidaan esittää lakia ainoastaan, jos poistetaan toinen. No, tämä on hyvin yksinkertaista, jos halutaan joku uusi eläkelainsäädäntö, niin sitten joku toinen eläkkeeseen liittyvä laki täytyy poistaa. No tämä on aika kunnianhimoista, mitä siellä tehdään. No, Pohjoismaissa toimitaan samantyyppisesti, mutta Ranskan kanta ei minulle ole täysin selkeä, mitä byrokratian vähentämiseen tulee. En tiedä, mitä tätä käsitellään <clears throat> hallituksessa. Ehkä te voisitte kiinnittää tähän hieman huomiota. Ehkä te täytyisi kiinnittää huomiota siihen, että sielläkin kuljettaisiin samaan suuntaan kuin Englannissa ja Pohjoismaissa ja Hollannissa, niin sitten varmaan edistyisimme tämän asian suhteen. Haluaisin kiittää teitä tästä intensiivisestä keskustelusta ja me varmasti tapaamme uudestaan. Paljon kiitoksia. Hey, Dr. Schäuber, Sie sehen, Kiitoksia näistä aplodeista. Näette, että tämä oli vaikuttavaa keskustelua. Niin kuin, kuin olen ollut tässä valiokunnassa, näin intensiivistä keskustelua ei koskaan ole käyty. Omalla tavallanne ja provosoivastikin puhuitte ja puhuitte siitä, että Euroopan parlamentissa pitäisi toimia vähän voimakkaammin ja vähän näyttäytyy aggressiivisemmin ulkopuolelle ja viesti asioista paremmin ulkopuolelle. Tämän valiokunnan kaikki 70 jäsentä tekevät työtä ihan kykyjensä ylärajoilla. Tällä 42, 40 ö, sihteeristön jäsentä ja meillä on valtavia vaalipiirejä – Esimerkiksi Saksassa on vain 22 istuntoviikkoa ja siellä ei ole vaalipiirejä, joista pitäisi pitää huolta. Eli tästäkin pitää puhua. Ja te teitte myöskin selväksi, että julkisessa keskustelussa Volkswagen, Volkswagenin tehtaassakin täytyy ymmärtää, mistä me puhumme. Joskus kyse on eliittiprojekteista, meidän täytyy katsoa, missä kohta Euroopan politiikasta ollut sisäpolitiikkaa, esimerkiksi eurokriisissä. Meidän täytyy miettiä vähän sanamuotoja ja kielenkäyttöämme. Ja te puhuitte myöskin näistä sanamuodoista, täytäntöönpanosta, ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta. Ja tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Minulta kysyttiin, miksi saksalainen sosiaalidemokraatti kutsuu sun entisen pääministerin tänne valiokuntaan, mutta olin vaikuttunut tästä teidän työstänne ja puheenvuorostanne. No te ette yksin tietenkään tätä työtä tee, vaan tässä on Elin, joka on tehnyt tätä työtä vuosikausia. Ja haluamme kiittää tästä teitä sydämisesti. Jatkakaa tätä työtä ja myöskin jatkakaa työtä samalla tavalla. Ja provokoivaa myöskin näissä asioissa sopivalla tavalla. Se kuuluu asiaan. Kiitoksia, että olitte paikalla. Sitten kohta 18 ja pyytäisin, että Vils esittelijä valmistelija käyttää heti puheenvuoron. Kiitoksia. Tehän tiedätte, että tässä lausunnossa täytyy seurata tiettyjä asioita. Tämähän aihe on kyllä tärkeä, kun ajatellaan kansanterveyttä ja kaikkien EU-kansalaisten oikeuksia. On hyvä, että kollegan mietintöluonnoksessa työllisyysvaliokunnassa on paljon suosituksia jo otettu huomioon. Ja siinä halutaan, että poikkeussääntely lopetettaisiin krysotiiliin osalta, ja se on mielestäni täysin oikein. Muistuttaisin, että edellisellä lainsäädäntökaudella, kun käytimme neuvotteluoikeuttajamme, emme saaneet täyskieltoa aikaan täysistunnossa. Sitten muita suosituksia, jotka liittyvät työntekijöihin ja ihmisen terveyteen, on mainittu mietintöluonnoksessa. Ja tässä lausunnossa on hyvällä tavalla täydennetty ja selvennetty tätä mietintöä. No, kolme kirjallista asiaa, joita ei saa jättää huomiotta. Ensinnäkin on kiireellistä rekisteröidä kaikki asbestoosi- ja mesoteliomatapaukset systemaattisesti ja myöskin ammatista johtuvat ja ei-ammatista johtuvat sairastumiset, koska on hyvin paljon uhreja myöskin, jotka asuvat lähellä näitä saastuneita laitoksia ilman, että he ovat työssä näissä paikoissa. Sitten meidän pitää myöskin torjua asbestin käyttöä, kuten on mainittu kolmoskohdassa. Muuten saatetaan unohtaa, missä julkisissa yksityisissä rakennuksissa vielä on asbestia. Kyseessä on aikapommi työntekijöille ja myöskin näiden rakennusten käyttäjille ja niille, jotka asuvat näissä rakennuksissa. Ja vuoden 2006 asbestikampanja ihan oikeasti nimetty asbesti on kuolemanvakava asia. Kun nämä työntekijät ovat vanhentuneet, on nyt vaikea määritellä, missä he ovat joutuneet alttiiksi asbestille. Sitten Täytyy myöskin varmistaa, että kaikki asbestin uhrit saavat oikeanlaatuista hoitoa riippumatta siitä, mistä tämä sairastuminen on johtunut tai missä he ovat olleet töissä. Sitten on eurooppalainen rahasto. Se on tarpeen, jotta näissä asbestisairaustapahtumissa voidaan toimia. On puhuttu 20-30 000 tapauksesta per vuosi ja varmasti tämä yläraja tullaan saavuttamaan tulevina vuosina. Ja sitten kuolemantapauksia. Näitä lukuja täytyy vielä korjata ylöspäin, jos otetaan huomioon nämä muut luvut. No, nyt on ollut vasta vapaaehtoinen verkosto eri tahoilta, jossa on AY-liikkeitä, kansalaisjärjestön edustajia, uhreja ja muita. Ja Äskettäin te, pidettiin Euroopan parlamentissa kuuleminen 18. syyskuuta. Ja nyt vaadimme, että kaikki jäsenvaltiot ja komissio varmistavat riittävästi varoja sille, että kansallisia toimintasuunnitelmia voidaan parantaa, jotta asbestikieltoa voidaan vahvistaa. Ja kaikki kunnostus- ja purkutoiminnat pitää toimittaa niin, että varmistetaan se, että varaset jätteet viedään oikeanlaatuisiin käsityölaitoksiin. No Italiassahan tämän vuoden helmikuussa tehtiin historiallinen päätös. 2009 alkoi oikeudenkäynti ja siellä Eternit-yhtiön entinen omistaja ja entinen johtaja tuomittiin 16 vuoden vankeustuomioon. Tuomari katsoi, että oli todettu, että 3000 asbestiperäistä kuolemantapausta oli näiden kahden henkilön syytä. Lisäksi he joutuvat maksamaan kymmeniä miljoonia asbestin kuolemien uhreille ja heidän omaisilleen. Torinon päätös päättää menettelyn, jossa sadat uhrit ovat saaneet korvauksia. Näitä kuolematapauksia on ollut ainakin 700 ja sitten yli 6000 muuta ja 150 asianajaja oli tässä mukava. Meidän täytyy torjua nyt tätä asbestivaaraa. Kiitos. Und dann... Kiitoksia. Ja sitten EPPn varjoesittelijä Karkurs. Karisto Πρόεδρε. Έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αμίαντο. Minulla on aivan erityinen kiinnostus asbestin ja siitä syystä olenkin tässä kysymyksessä varjoesittelijänä. haluaisin lisätä kollegan sanoihin vielä jotakin. Me emme voi käsitellä aihetta pelkästään ammattitaudin näkökulmasta. Asbestoosi ja mesotelioma ja muun tyyppiset syövät eivät kosketa ainoastaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat työpaikallaan altistuneet asbestille. Eli ei näitä voida pitää työperäisenä tautina, vaan, vaan ongelma koskee koko yhteiskuntaa. Näin ollen meillä pitäisi olla yleiseurooppalainen tutkimus, joka kartoittaisi tilanteen kaikkialla ja listaisi niistä alueista Euroopassa, joissa tämä ongelma on akuutti. Meidän on ryhdyttävä sellaisiin toimiin, jotka todella tarttuvat ongelman ytimeen ja lopettavat kerta kaikkiaan asbestin käytön Euroopan laajuisesti. Jos teille sopii, haluaisin puhua Kyproksesta. Siellä on kuultu hälyttäviä lukuja. Tanskan televisiossa kerrottiin tietoja siitä, kuinka Euroopan suurimmassa asbestikaivoksessa on tehty työtä ja miten tämä on vaikuttanut työntekijöiden terveyteen kaikkien näiden vuosien aikana, eikä ole ollut minkäänlaisia suojatoimia väestön suojelemiseksi. 25 vuoden ajan tämä laitos on ollut jo kiinni ja mesotelioomatapaukset tapaukset ympäröivissä kylissä ovat äh, lisääntyneet. Asbestia on käytetty esimerkiksi kastelujärjestelmissä koko saaren laajuisesti. Vaikkakin putkia sitten on muutettu, niin edelleenkin samantapaisia laitteita on käytössä. On tiettyjä syöpätyyppejä, jotka ovat todistetusti sidoksissa aspe, asbestiin, mutta on myös muita tyyppejä, jotka kenties sitä ovat. Jos sitten yhteyttä ei olisi, niin miksi on käytetty viranomaisten määrärahoja putkien korvaamiseen myös miehitettyllä alueella? Miten tätä sitten perustellaan? on sellaisiakin taloja, jotka on täysin rakennettu asbestista ja näitä on tietyssä tukikohdassa, ihmisiä asuu siinä ympäristössä. Todellakin tähän ongelmaan on puututtava, jotain on tehtävä. Kyproksen rannikolla on asbestia täynnä oleva laiva. Nämä on nyt ovat, ovat vain tällaisia esimerkkejä. En sano, että Kypros olisi ainut, jota asia koskettaa. Meillähän on säädöksiä esimerkiksi siitä, että asbestia voidaan käyttää autojen jarruissa mutta ei tämä ratkaise sitä valtavaa ongelmaa, joka meillä on, kun ajatellaan, että väestö yleisellä tasolla altistuu asbestille kodeissaan ja, putkistojen kautta ja niin edelleen. Eli meidän täytyy kyllä politiikkaa suunnata oikeaan kohteeseen niin, että ryhdyttäisiin toimiin tämän ongelman kitkemiseksi. Tätä kautta voitaisiin kenties taistella myös työttömyyttä vastaan ja niin voitaisiin ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka tuottaisivat meille tutkimuksia, jotka osoittaisivat selkeästi ongelman laajuuden. Kiitoksia. Sitten mä kävän, joka edustaa Wilmottia tänään. Ole hyvä. Yes, thank you. Glenis has left uh, me a... Kiitos. Glenis jätti minulle muistion luettavaksi. Ensinnäkin hän haluaa kiittää Sabine Vilsiä hyvästä työn aloituksesta ja meillähän on myös oma mietintö toisessa valiokunnassa. Glennis haluaisi tehdä tiettyjä tarkistuksia. Ensinnäkin mietinnön nimi itsessään. Edellinen puhuja sanoi, että kyse ei ole pelkästään työperäisestä sairaudesta, vaan kyse on ympäristötekijästä, ongelmasta. Glennis katsoo, että pitäisi puhua asbesti, asbestista johtuvista terveysongelmista. Ja tämä laajentaisi mietinnön alaa ja mahdollistaisi toimet myös meidän valiokunnassamme tässä kysymyksessä. Toiseksi pitäisi vaatia selkeää ohjeistusta niin, että saataisiin kielto näille krysotiiliasbestikalvoille. Meillä on määräajat, joita on vaadittu. Ei pitäisi olla mitään poikkeuksia asbestin poistamiselle REACH-lainsäädännön kautta. Meillä on oltava tiukka aikataulu niin, että tässä krysotiilipoikkeuksesta päästään eroon. Kiitos. Dan Andreas. Kiitoksia. Sitten liberaalista Zanoni. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Asbestiongelma on hyvin vakava, koska se on johtanut moniin kuolematapauksiin Euroopassa – ja tulee niitä aiheuttamaan vielä tulevaisuudessakin. Ongelma on se, ei ole mitään alarajaa, jonka alla riskejä ei olisi. Ja mesotelioma voi aiheutua vielä 40 vuoden kuluttuakin. Italiassa on kokonaisia hautausmaita joissain kunnissa, jotka ovat täynnä mesotelioma uhreja. Jos me haluamme nyt välttää uusia sairastumistapautumia, meidän täytyy poistaa taloista ja rakennuksista asbestia. Monille yrityksille nämä kulut ovat liian suuria, koska kyse on miljardeista neliömetreistä, joista asbestia pitäisi poistaa. Tämä Torinon oikeustapaus nyt vahvisti sen, että yritys, joka myi asbestipitoisia tuotteita, oli tietoinen vaaroista. Ja ehkä meidän pitäisi miettiä mekanismeja, joita on jo olemassa ja joiden kautta tuodaan markkinoille tuotteita, jotka eivät ole säännönmukaisia. Esimerkiksi kun on vaikka autoissa vikoja, niin autot vedetään pois markkinoilta. Ja asbestin tiedettiin olevan vaarallinen. Eli olisi ihan oikein, että ne joutuvat maksamaan, jotka ovat markkinoille tuot, tuoneet tällaisia varaisia tuotteita. No sitten, mikä on se raja, jonka on määritelty laissa, koska ei ole mitään alarajaa, jonka alapuolella asbesti olisi vaaratonta. No nyt voidaan sitten miettiä näitä asbestin poistoja ja korvauksia, joita Euroopassa tehdään. Ja Euroopan alueella on hyvin paljon nyt kaatopaikkoja, joilla on asbestia. Niitä on liikaa, niitä ei valvota. Monet eivät ole sääntöjen mukaisia. Ja itse asun kunnassa, jossa on 22 000 asukasta, ja siellä on neljä amian, äh, asbesti kaatopaikkaa. Ja ne ovat hyvin vaarallisia koska ajan mittaan niistä saattaa irrottaa hiukkasia, jotka leviävät veteen. Ja veden kautta ne sitten taas menevät ilmaan juomaveden kautta ja myöskin kastelijärjestelmän takia, koska tätä vettä käytetään sitten peltojen kasteluun nämä varhaiset jätteet lain mukaan vielä erityisille kaatopaikoille, ja tämä on nyt tilanne, johon täytyy puuttua. Tämä eliminointiongelma sisältää riskejä, ja tämä sana asbesti Kreikassa tarkoittaa tuhoutumatonta – Eli kun asbesti poistetaan jostain ja sitten laitetaan maan alle, niin se ei toimi. Nyt pitäisi käyttää teknologiaa, jota on jo olemassa ja jolla hävitetään asbestijätteitä. Ja jossain jäsenvaltiossa näin on jo tehty, esimerkiksi Ranskassa. Meidän ei pidä jättää tuleville sukupolville tällaisia maanalaisia pommeja. Ja ei saa käydä niin, että vaikka parin sadan vuoden kuluttua joku haluaa rakentaa jonkinlaisen puiston, jos on sitä näitä ongelmia. Eli meidän täytyy ottaa näitä ongelmia esiin tulevaisuutta ajatellen. Ja meidän täytyy puuttua myöskin näihin kaatopaikkoihin, koska vain se, että lykätään näitä ongelmia tuleville sukupolville, se on ongelma, jonka olemme huomanneet jo olevan erittäin vakava. Kiitos. Merci. Kiitos Trivasi. Kiitos puheenjohtaja. Tässä hyvä aihe, jossa Euroopalla voi olla liikkeelle saattajan rooli, moottorin rooli. Meillä on velvoite suojella väestöä ja kieltää asbesti. Kun otamme huomioon sen monimutkaisen tilanteen, joka on vuosikausia vallan, ollut vallalla, vuonna 1997 vasta Ranskassa kiellettiin tämä. Me odotamme 100 000 kuolemantapausta vielä äh, Ranskassa lähivuosina. Eli Sabin Vils esittelijänä varmaan korjaa näitä lukuja. Me puhumme noin 500 000 kuolemantapauksesta Euroopan tasolla. Nämä ovat valtavia lukuja. Aivan niin kuin kävän sanoi, täytyy laajentaa kysymystä. Tämä koskee muitakin kuin työntekijöitä, Kaikki, jotka ovat lähellä näitä paikkoja. Kerta kaikkiaan asbestin käyttö on kiellettävä. Jos on unionissa kaksi jäsenvaltiota, olivatpa ne sitten vaikkapa Saksa ja Puola, jotka käyttävät krysotiilia, niin kyllä on vaihtoehtoisiakin ratkaisuja. Haluaisin korostaa sitä, että suuri huolenaihe on oikeastaan tilannekatsaus. Mikä tilanne on? Nyt haluamme uusia taloja, asujaimistoa, ja sitten ihmiset altistuvat uudistusten kautta, remonttien kautta asbestille. Jokaisessa jäsenvaltioissa pitäisi tehdä tällainen katsaus äh, tai kartoittaa, missä asbestia on. Ja tähän liittyy myös ongelma, joka liittyy laivoihin, aluksiin. Tästäkin tehdään työtä. Eurooppalaisen lipun alla purjehtivat alukset toki kontrolloidaan, mutta ne, jotka ovat Euroopan ulkopuolelta, niin sitten joutuvat viime kädessä Bangladeshiin – romutettavaksi, eli tätäkin pitäisi pohtia. No sitten tiedotus ja ammattilaisten koulutus, koska tähän liittyy tällainenkin ongelma. Mitä tehdään näille katoilla oleville paneeleille? Jätetäänkö ne sinne vai mitä tehdään työntekijöille, jotka niitä purkavat? Entäpä sitten uhrit? Uhrien kohtelussa pitäisi tapahtua harmonisointia. Tietyt jäsenvaltiot ottavat huomioon nämä taudit ammattitauteina, työperäisenä tauteina, mutta toisissa jäsenvaltioissa tilanne on paljon vaikeampi. Pitäisi olla eurooppalainen verkosto, joka auttaisi uhreja niin, että kaikkia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti. Merci. Euh, Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Shabanov. Eh, děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat zpravodaj. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät herrat. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä keskustelusta ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Asbesti on yksi suurimpia vaaroja kansanterveydelle ja tämä näkyy myöskin siinä, että seitsemän Euroopan parlamentin jäsentä ovat osallistuneet tähän keskusteluun kaikilla ei nyt ole kuulokkeita päässä ja pelkään, että kaikki eivät ymmärrä, mitä nyt sanon, mutta muille nyt kuitenkin haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että kyse ei ole pelkästään ammattiperäisestä taudista, vaan minä lähden siitä, että työllisyysvaliokunnan kanssa pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä, kun laadimme lopullista kantaamme. On hyvä, että viittaamme näihin asbestiperäisiin kuolemiin. Ja meidän pitää ottaisin esiin vielä yhden asian, joka ei ole tullut esille. Tämä on asia, jota työllisyysvaliokunnassa käsitellään. Minä uskon, että Euroopan unioni ja sen elimet niiden pitäisi tukea jäsenvaltioita, jotta voidaan ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin. Meidän täytyy vaihtaa tietoja eri jäsenvaltioiden välillä siitä, miten asbestia voidaan torjua ja parhaita käytänteitä tulisi soveltaa. Ja uskon myöskin, että asbestin kielteisten vaikutusten torjunta pitää hoitaa tehokkaasti jäsenvaltioissa niin, että, että meillä on myöskin lainsäädäntöä tästä asiasta. Eli oikeastaan mitään eurooppalaista sääntelyä tähän ei tarvita. Työllisyysvaliokunnassa tästä laaditaan mietintöä ja siellä on kunnianhimoisia ehdotuksia, jotka menevät pidemmälle kuin toissijaisuusperiaate, eli se on otettava huomioon. No, asbestiperäiset kuolemat ovat vaara ja meidän täytyy vielä paneutua tähän teemaan. Kiitos. Herr Rossi, äh, vielä Rossi. Kiitoksia. Asbesti on erittäin vaikea ja arkaluontoinen ongelma, eikä sitä heti voida ratkaista, mutta asbesti saadaan luonnollisesta materiaalista. Itse olen Monteisen alueelta, jossa on hyvin paljon käytetty asbestia, ja siellä on käytetty paljon materiaaleja, jossa on asbestia. Ja esimerkiksi Torin ja Lyonin välille rakennetaan junarata, jossa on käytetty paljon asbestia. Ja meidän täytyy miettiä näitä rajoja, ja se on vaikea tietyillä alueilla, koska pelkästään vesi ja tuuli ikävä kyllä kuljettavat asbestia luontoon. Ja maanviljelijät työssään joutuvat altistumaan näille kuiduille ja meidän täytyy olla erittäin varovaisia. Ja meidän täytyy ymmärtää ja miettiä, millä tavalla tähän ongelmaan voidaan puuttua. Ja se, että maan alle haudataan asbestia, niin se on kyllä pelottavaa. Jos se li- kuidut liikkuvat ilman kautta, niin ne liikkuvat ja No jos ne laitetaan maan alle, niin ainakin ne palaavat sinne, mistä ne ovat tulleet. No, no tietysti se voi mennä myöskin pohjaveteen, mutta esimerkiksi Piemonten alueella on hyvin paljon asbestikuitua. Ja minä kuitenkin pelkään enemmän sitä, että meillä on vesiputkeja, joissa on asbestia, ja sitten kun vesi kulkee näissä putkissa ja sitten sitä vettä juodaan, ja ikävä kyllä olemme huomanneet, että se, että hengittää näitä kuituja, jotka voivat aiheuttaa syöpää, mutta myöskin juomalla vettä, jossa on asbestikuituja, tai käyttämällä vettä, jossa on asbestikuituja, niin niistä saattaa aiheutua erityyppisiä kasvaimia. Meidän täytyy auttaa kautalla, kansalaisia, kun poistetaan esimerkiksi rakennuksista asbestia. Monet ihmiset säästääkseen rahaa eivät poista asbestia. Ja esimerkiksi omalla alueella on jokia, joilla on hyvin paljon vet- jokeen heitettyjä asbestilaattoja. Eli meidän täytyy nyt miettiä, miten kansalaisille voidaan viestiä asioista ja jäsenvaltio pitäisi oikeastaan pakottaa poistamaan asbestia. No, tietysti on tällaisia kaatopaikkojakin, mutta meidän täytyy pakottaa jäsenvaltiot toimivan, jotta asbestia poistetaan. Ja kyse on Italiassa pelkästään Piemonten alueessa miljoonista neliömetreistä kattoja, jotka ovat siis asbestin takia hyvin vaarallisia. Kiitoksia lopuksi vielä komissio saa puheenvuoron, mutta ihan nopeasti, koska olemme jo aikataulusta jäljessä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää niihin toteamuksiin, joita eri parlamentin jäsenet totesivat. Komissio voi niihin yhtyä silloin kun direktiiviä täytäntöön pannaan hyvin, niin sillä voidaan ratkaista tuloksellisesti monia ongelmia. Kun siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön sujuu hyvin, niin se puuttuu kyllä ongelmiin tehokkaasti. Asbestiongelmia työyhteyksissä käsitellään nimenomaan työperäisten sairauksien yhteydessä laajemmin. Meillä on nettisivuilla hiljattain tehtyjä tutkimuksia ja on tulossa konferenssikin näistä ammattitaudeista. Se on yksi mahdollisuus lisää keskustella näistä aiheista. Me teemme myös työtä ja aiomme jatkaa työtä parlamentin kanssa tämän mietinnön tiimoilta, jotta sitten katsomme, mitkä ovat jatkotoimet. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Vils, haluatko vielä lyhyesti? Niin ihan lyhyesti vielä tässä lopuksi. Haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista. Yhdessä saamme aikaan varmasti hyvän lausunnon. Mielestäni tärkeintä on se, että krystaali ja asbesti voidaan kieltää. Ja jätän tämän nyt puheenvuoro tähän, koska aika alkaa loppua. Kiitoksia tästä keskustelusta ja tästä ja itse Kyproksesta sain sen kuvan, kun ajatellaan nyt asbestin poistoa tai entistä asbestin poistoa, se on valtava ongelma ja meidän täytyy löytää järkevää sääntelyä sen suhteen, miten suo, kansalaisia voidaan suojella näiltä asbestin vaaroilta. Keskustelu oli tänään hyvä ja hyvää lounastaukoa ja kello 15 tapaamme jälleen täällä ja jatkamme keskustelua. Kiitos.